Well, good morning everybody. Um, I think we'll make a start. We've been... Hyvää huomenta kaikille. Just a uh, committee room in the house today, even though... Niin, hyvää huomenta kaikille. Meillä on täällä hyvin valikoi, valikoitu joukko täällä paikalla. Jos katsotte nyt netti-TVstä, toivotan teidät tervetulleeksi myös sinne. Ja meillä on ainoastaan tämä yksi aamupäiväkokous ja meillä on tietenkin Strasbourgin täysistuntoviikon jälkeen vielä kokous. Ja mitä tulee tähän tämänpäiväiseen esityslistaan, niin halusin saada seiltä suotumuksen siihen, että muutamme hiukan käsittelyjärjestystä tänä aamuna. Tämä johtuu esittelijöiden käytettävyydestä. Niinpä ehdottaisin, että vakuutusedustus ja sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat tulisivat viimeisenä kohtana ja niinpä energian sisämarkkinat toimiviksi ja eh, numero 12 yritysten suojaaminen harhaanjohtavilta markkinointikäytännöltä. Eh, meillä on uusi eh, oma mietintö 10.25 ja 10.50 näin. Ja toivottavasti tämä sopii teille tämä muutos. Ja aivan lyhyesti ennen kuin menemme eteenpäin ensimmäiseen Asiallista kohtaan. Haluaisin kertoa jäsenille siitä, että meillä oli erittäin hyvä eh, vierailu Kroatiaan. Viime viikolla me tapasimme eh, Kroatian hallituksen eh, varapääministerin Neven Mimicjan ja meillä oli laajat kattavat keskustelut työmarkkinaosapuolten ja kuluttajajärjestöjen kanssa ja me kävimme Zagrebissa ja myös Splitissä, jossa meillä oli paikallis- ja aluehallinnon kanssa kokoukset koskien heidän näkemyksiään Euroopan unionin jäsenyydestä. Erittäin hyödyllisiä kokouksia. Erityisesti haluaisin kiittää tosista Masetsia siitä, että hän järjesti tämän vierailun. Me saimme aikaan hyvin paljon kokouksia pienessä ajassa ja hyvin myöhään siirryimme Zagrebista Splitiin ja kaikki sitten palasivat ehjänä takaisin, mutta tästä sitten vielä täysi raportti. Meillä on pöytäkirjat 20. 21. helmikuuta ja 4. maaliskuuta. Ne voidaan hyväksyä, ellei kukaan esitä vastalauseita. Ja nyt siirrymme sitten ensimmäiseen ähm, esityslistakohtaan, joka on ensimmäinen kohta aina äh, tästä lähtien, ja siinä kerromme äh, uusista äh, neuvotteluvaiheista kolmikantaneuvotteluissa. Meillä on ollut tällä viikolla kaksi kolmikantaneuvottelua, ensi viikolla niitä tulee lisää. Eli esittelijät ja varjoesittelijät ovat kiireisinä samoin kuin minä itse tässä, minun kalenterini on aika tiukalla tässä, mutta kyllä eteenpäinkin päästään. Joten ähm, aion äh, aloittaa niin, että ne direktiivi, esittelijä puhuu sen jälkeen julkiset hankinnat, Gebhard Ravella Mm. Tämän jälkeen äh, ammatilliset äh, pätevyydet äh, ja sitten roitova ja myös tullikoodi, jossa itse puhun esittelijän puolesta. Meillä ei ole valtavasti aikaa tässä käytettävissämme, mutta lyhyt esittely. Ensimmäisenä Rova Susovaa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 Niin, ensinnäkin käyttöoikeussopimukset. Tähän mennessä viisi neuvoston kanssa käytyä teknistä kokousta ja kuudes on tulossa tänään iltapäivällä tekninen kokous. Tiettyjä artikloja on käyty läpi kohta kohdalta yhdestä 40, paitsi 11, 15 ja 11a, joita käsitellään myöhemmin, koska ne liittyvät julkisiin hankintoihin. Eilen pidettiin muodollinen kolmikantakokous, joka oli toinen. Siellä me pitäydyimme omissa kannoissamme ja pitäydyimme aivan ystävällisesti meidän omissa teksteissämme. Ja nyt tilanne on sellainen, että eilen menivät asiat eteenpäin keskusteluissa, koska neuvosto esitti huomioita tietyistä kompromisseista, joita olimme ottaneet esiin. Nämä kompromissit eivät ole vielä muodollisesti esitetty. On hyvin mahdollista, että tulevina päivinä me saamme aikaan tyydyttävän tekstin sekä neuvostolle että parlamentille. Tiettyjä kohtia on tässä, joista kannattaa keskustella varjoesittelijöiden kanssa. Tässä varsinkin talousriskit ja riskimääritelmä ja sitten kynnysasioista voidaan keskustella täällä keskenämme viidestä 5 miljoonan kynnys on ollut esillä, samoin kuin nämä käyttöoikeussopimukset, joista pitää keskustella vielä varjoesittelijöiden kanssa. Kaiken kaikkiaan asiat menevät hyvin eteenpäin ja tulevina päivinä meillä on tulossa jo muodolliset sopimukset. Seuraava kolmikantakokous 25. huhtikuuta tässä artikla 8 ja sosiaalipalvelut ja 43 11a on tärkeä artikla poliittisesti, koska nyt pitää muistaa, että meillä on neuvottelumandaatti niin, että komissaari puhui nimenomaan siitä, että pitäisi saada sopimus vesikysymyksistä, jotka liittyvät 11a. -han. Ja Mielestäni tästä pitää puhua nyt sen jälkeen, kun on puhuttu artikla 11. Mm, siitä ei kannata puhua ennen. Ja tämä on siis tekninen kysymys, johon pitää löytää ratkaisu artikla 11, artikla 15. Niistä pitää keskustella yhteisessä kolmikantaneuvottelussa julkisen, julkisen markkinoiden kanssa, eli yhteinen kolmikantakokous 11 ja 15, julkiset hankinnat äh, kollegojen kanssa. Ja nämä ovat siis aikataulukysymyksiä, joita pitää käydä läpi sihteeristön kanssa, mutta asiat ovat menossa aivan hyvällä tolalla. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä, että tämä on hyvin rohkaiseva mietintö. Ja tässä on näitä yhteisiä kohtia, joissa meillä on yhteinen kolmikantakokous herra Talabella ja teidän kanssanne. Ja nyt voimme mennä sitten julkiset hankinnat direktiiviin ja siinä edustaja Gebhardt. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Lähden käyttämään ranskan kieltä, koska kollega Tarabella antoi muistiinpanonsa ranskan God. Herra Tarabella on aivan samaa mieltä herra Zubanin kanssa eh, siinä, että 11 ja 15 artiklat eh, keskusteltaisiin yhdessä yhteisessä kokouksessa, koska kyseessä on myös eh, sellainen tilanne, että tässä on yhteinen lähestymistapa näihin asioihin. Ne ovat hyvin lähekkäin, mutta nyt palaisin kolmikantaneuvotteluun, joka koskee julkisia markkinoita, julkisia hankintoja. Keskustelu käytiin lähinnä klusteri viidestä, nämä artiklat 44 ja 15 kaksi, jotka liittyvät sosiaalisiin kriteereihin ja sopimukset. Niistä ei ole käyty läpi syvällistä keskustelua, ainoastaan näkemysten vaihtoa neuvoston kanssa. Ja tässä apply or explain ähm, kohtaan viittaus ja näin PK-yritykset saisivat paremman pääsyn näille markkinoille. 56.3 artikla äh, PK-yritysten talousmahdollisuudet päästä markkinoille. Tässä äh, alennettaisiin äh, markkina-arvon määrä ja tässä myös neuvoston ehdotus, joka vaikuttaa järkevältä, jonka avulla saadaan aikaan vahvistettua yritysten vakaus ja artikla 15.2 siitä äh, olennaiset keskustelut ja parlamentti sanoi, että tämä on äh, avainartikla ja komissio ilmaisi hyväksyntänsä periaatteessa, mutta neuvosto on edelleen hyvin skeptinen. Artikla 54.2, joka koskee erilaisia valintavaiheita, parlamentti äh, oli suostuvainen eh, ehdollisesti, eh, kunhan sovelletaan tiettyjä kriteerejä, eh, samoin kuin yhtenäisesti otetaan käyttöön tämä järjestelmä kaikissa maissa. Mitä tulee sitten 69 artiklaan, eli pienet tarjouskilpailut, tässä olisi velvoite vaatia selvityksiä ja jos nyt neuvosto on käynyt läpi koko tämän artiklan, niin parlamentti haluaa torjua sosiaalista dumppausta ja tällä tavoin puuttua asiaan tarpeellisesti. 55.1. Siinä kriteerit ja niiden sanamuodot, mutta siinä parlamentti on vastaan poikkeusta, joka tehdään yleisen edun nimissä, koska ne ovat hyvin äh, epämääräisiä eikä, eivätkä avoimia. Kaikki äh, esittelijät olivat valmiita tässä myönnytyksiin jos tässä viitataan esimerkiksi äh, kansanterveyteen. 66 artikla ainoa kriteeri mutta tässä neuvosto ja komissio ovat vastaan. 67 artikla, elinkaarikustannukset, siitä pitää vielä keskustella, mutta tämä teksti on hyvä pohja lähtökohta parlamentille, jotta voimme asiaa lähestyä. Tässä siis se, mitä kollega Tarabella on minulle kirjoittanut tästä asiasta ja minulla on sellainen vaikutelma, että asiat menevät hyvin ja niin kuin sanoin aluksi, voin vielä toistaa, että Martta Rabella on samaa mieltä siitä, että olisi yhteiset keskustelut artikloista 11 ja 15 e, koskien käyttöoikeussopimuksia. Ja aivan alusta lähtien parlamentti on sanonut, että tämä on yhteispaketti ja sitä ei pitäisi jakaa mm, pitäisi olla johdonmukaiset tekstit keskenään. Kiitoksia. Good. Uh, thank you very much. Um, I'll take... Kiitoksia paljon. Otan kysymyksiä vastaan jäseniltä siinä vaiheessa, kun kaikki raportit on kuultu. Eli voitte sitten esittää kysymyksenne kullekin esittelijälle. Seuraava esittelijä ei ole paikalla ja ehkäpä sen takia, että mitään kolmikantaneuvottelua ei ole käyty viimeisimmän kokouksen jälkeen. Hän on tulossa kyllä paikalle, mutta sanottakoon, että seuraava kolmikantakokous pitäisi järjestää 24. tätä kuuta, näinhän se taisi olla. Joka tapauksessa toinen kokous täytyy järjestää, koska ensimmäinen järjestettiin 20. maaliskuuta. Ja kaikkien asiakirjojen suhteen täytyy sanoa, että tässä on hirvittävä määrä teknistä työtä tehtävänä ja sanoisin, että tässä vaiheessa yleisesti ottaen ihmiset eivät oikeastaan ymmärrä, varsinkaan ulkopuolelta katsoen, kuinka paljon teknisiä yksityiskohtia täytyy käydä läpi. Ja erityisesti silloin, kun neuvosto tekee hyvin yksityiskohtaisia muutoksia teksteihin koskien näitä uusia lainsäädäntökehyksiä ja niiden linjausta. Ja me, meidän täytyisi sitten hyväksyä ne. Ja se, se vie aikaa tietenkin ne resursseja. No niin, siirrytään sitten eteenpäin. Uudet lainsäädäntökehykset, linjauspaketti. Roitova on paikalla siinä vaiheessa, kun ensimmäinen paketin sovittu osa hyväksy, hyväksytään, siis neuvoston kanssa sovitun paket, paketin osa hyväksytään. Ja hän voi siinä kohtaa sitten, jos teille sopii, kertoa tästä tilanteesta ja minkälainen ne tasapaino pakettiin on saatu aikaiseksi. Sitten seuraava aihe, eli huviveneet niin siitä voidaan sanoa, että olen ottanut huomioon jo suuren osan esitetyistä tarkistuksista ja varmaankin kahdeksas ensi kuuta päästään yhteisymmärrykseen neuvoston ja varjoesittelijöiden kanssa niin, että saadaan tyydyttävä paketti aikaiseksi, johon on otettu mukaan merkittävä määrä parlamentin esittäviä tar- eri esittämiä tarkastuksia. Jos joku on epäillyt parlamentin vaikutusvaltaa, niin tätä, katsoin, tätä pakettia katsoin, niin voidaan todeta, että parlamentin rooli kyllä näkyy tässä asiakirjan valmistelussa aika tehokkaasti. No sitten tullikoodeksista vielä minä olin puheenjohtajana edustajalle Creepin kanssa. Hän ei välitettävästi pääse paikalle, mutta hän pyysi minua esittelemään asian hänen puolestaan ja mielelläni sen teenkin. Eli meillä oli trilogi tiistai-aamuna. Ja tämän paketin tiimoilta on tehty paljon teknistä työtä, joka on nyt muodollisesti hyväksytty. Edistyimme kovasti poliittisissa asioissa seikoissa. Ja vielä olemme esittämässä neuvostolle kompromissitarkistuksia, mutta periaatteessa nyt tilanne on se, että näkisimme, että meidän pitäisi pystyä sopimaan kokonaispaketista koskien kaikkia tarkistuksia neljännessä trilogissa 23. päivä tätä kuuta ja meidän tavoitteenamme on tietenkin, että neuvosto tekee järkeviä kohtuullisia ehdotuksia edistymme kovasti delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten suhteen. Ja valiokuntahan on nyt kokoustamassa, joten olkaa ystävällisiä ja käykää yksityiset keskustelunne salin ulkopuolella. Niin, paketin suhteen on tehty kovasti työtä delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten osalta. Itse asiassa kyse on yli sadasta säädöksestä ja joistakin aspekteista, joista on sovittu, tullaan, tai ne tullaan ottamaan perustekstiin. Siitä on saatu sovittua. Ja saimme sopimuksen aikaan myöskin lukuisista teknisistä seikoista. Avoinna on kuitenkin vielä tavaroiden tai hyödykkeiden alkuperä, josta komissiolla on oma kantansa. Ja sitten vielä loppu, lopullinen sopimus puutuu soveltamispäivän määrästä. Edustaja Le Grip totesi, että koska sopimukseen ei päästä ennen kuin heinäkuun täysistunnon mennessä aikais, aikaisintaan, niin se tarkoittaa sitä, että olemassa olevan tulilainsäädännön ja uuden lainsäädännön soveltamisen välillä on tietty aukko. Komissio hyväksyi erillisen lainsäädäntöehdotuksen eilen, jolla korjataan modernisoitua tullikoodeksia niin, että tämä aukko voitaisiin täyttää ja tullikoodeksi voisi toimia ö, olemassa olevan lainsäädäntökehyksen puitteissa. Ja minä ehdottaisin, että annetaan Le Gripin huolehtia tästä lisälainsäädäntöosuudesta, koska se on selkeästi osa tätä pääpakettia ja tietysti varjoesittelijät ovat siinä mukana. Ja toisena päivänä toukokuuta hyväksymme sitten suosituksen koskien tätä pakettia ja jäsenet saavat kopion tästä ehkä yhden sivun mittaisen lainsäädäntöehdotuksen sähköpostitse. Ja sitten pääsemme jatkamaan kolmikantaneuvottelujamme, jonka lopuksi hyväksymme koko paketin. Eli tässäpä Le Gripin minun kauttani toimittama raportti teille. Ja näin pääsimme raportit loppuun. Eli siinä olivat uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista. Olisiko kenelläkään jäsenellä nyt sitten kysymyksiä tai kommentteja äsken kuulusta? Ei. Ilmeisesti selvä. Kiitoksia paljon. Ja kiitoksia kaikille esittelijöille heidän tekemästään työstä. Nyt voidaan siirtyä sitten ensimmäiseen varsinaiseen asiakohtaan. Eli kyseessä on Parvanovan lausunto koskien naisten oikeuksia. Itse asiassa se on yhteinen ehdotus Jorin ja FEM-valiokunnan kanssa. Kyseessä on siis julkisesti noterattujen yhtiöiden toimivan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottaminen. Edustaja Legripe ei ole paikalla. Kukahan mahtaa edustaa häntä? EPPltä Head ei myöskään ole paikalla. No katsotaan, miten päästään eteenpäin. Minä olen ainoa varjoesittelijä nyt täällä, joten minäpä sitten varmaankin jatkan. Ja sitten SNDltä on myös edustaja puhumassa. Nyt annan teille tilaisuuden esitellä lausunton. Parvanova. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tämä on naisasia- ja oikeusvaliokuntien yhteisteksti. Ja lausuntoja on tulossa useimmista, useista valiokunnista. Ja keskeisillä siellä on juuri meidän näkökuntamme. Me yritämme selvittää tätä hyvin kiisteltyä tekstiä. Komission tarkoituksena on löytää tätä nykyistä järjestelmää paremmin hyväksi ja komission tarjoamien tietojen mukaan yli 15 prosenttia suurimpien yritysten johtokunnista, johtokuntapaikoista ovat naisten hallussa ja tilanne ei ole juurikaan muuttunut, noin 0,6 prosenttia vuosivauhdilla. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että sisämarkkinoiden toiminta tehostuisi, mikäli useammat naiset pääsisivät johtokuntaan. Eurostatin tietojen mukaan naisten omistuksessa on noin 40, 70 prosenttia näistä tehdyistä päätöksistä ja Tämä vaikuttaa myöskin yritysten päätöksenteko prosessiin ja tämä on syy siihen, miksi minä olen lähtenyt laatimaan lausuntoa huomioiden juuri tämän sisämarkkinaulottuvuuden. Minulla on kolme tarkastusryhmää. Ensimmäinen liittyy sisämarkkinoiden toimintaan. Johtokunnassa naisten lisääminen, se voisi vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen muun muassa ja sitten palvelut, jotka ovat kuluttajien tarpeiden mukaisia, niin se voi myöskin muuttaa kulutustottumuksia ja myöskin yritysten toimintakykyyn ja ö, tuloksellisuuteen ja tästäpä syystä olisi järkevää Äh, katsoa myöskin, miten parhaita käytänteitä voitaisiin vaihtaa. Sitten toinen ryhmä, joka liittyy yritysten oikeusturvakysymyksiin. Tarkoituksena on löytää unionin laajuinen harmonisoitu järjestelmä. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska yritykset, jotka toimivat rajat ylittävästi, niin tarvitsevat äh, vakaan juridisen pohjan, jotta voivat todellakin hyötyä sisämarkkinoista ja saada todellisia hyviä tuloksia aikaiseksi ja laadullisia tuloksia. Muuten sisämarkkinoiden toiminta häiriintyy. Ja kolmas tarkastusryhmä riittyy Euroopan unionin taloudellisen tilanteen. Kun katsotaan demografisia muutoksia, niin minä en usko, että meidän täytyy todellakin laaja-alaisesti käyttää olemassa olevia voimavaroja hyväksi, koska muuten taloudellinen toiminta hidastuu. Ja tarkistuksissani vaadin jäsenvaltioita rohkaisemaan yrityksiä toimimaan siten, että he todellakin käyttäisivät tätä tasapainoisen lähestymistavan periaatetta, eli että naisilla olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja mahdollisuudet äh, liittyä erilaisiin yritysverkostoihin. Tarkoituksena on myöskin varmistaa tätä kautta että toimitaisiin perusoikeuskirjan artiklan 23 mukaisesti ja myöskin perustamissopimuksen artiklan 158 mukaisesti. Lopuksi saanen muistuttaa teitä siitä, että tarkistusten jättöpäivä on ensi viikon keskiviikkona 17, 17 päivä tätä kuuta kello 12. Kiitoksia. Good. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon. Olenko nyt oikeassa, että Philip Juvan puhuu sitten sieltä EPVn puolesta? Olkaa hyvä. Kiitoksia tosiaan eh, Constance Le Grip, joka on EPPn esittelijä. Hän ei päässyt paikalle. Haluan lukea hänen kannanottonsa. Hän haluaa kiittää valmistelijaa lausunnosta. Eh, hän luki sen mielenkiinnolla, koska naisten osallistuminen päätöksentekoon varsinkin eh, korkealla tasolla on hyvin olennainen asia. Ruva Le Grip on suurelta osin samaa mieltä kuin valmistelija ja hän haluaa tukea tätä komission ehdotusta. Hän haluaa muistuttaa, että aikaisemmin, aikaisemmissa keskusteluissa äh, hän on jo sanonut, että äh, on aika muuttaa äh, lainsäädäntöä, koska itsesäätely on rajallinen ja tässä tilanne on nähty jo monissa maissa EU-ssa EPPn valmistelijana hän sanoi, että hän tukee useimpia tarkistuksia, kaksi, kolme, viisi ja yhdeksän tarkistuksia varsinkin, mutta tiettyjä kysymyksiä on silti jäänyt vastaamatta. Tarkistukset, jotka liittyvät soveltamisalaan, niissä puuttuu selkeyttä ja hän viittaa erityisesti seitsemään ja kahdeksaan, niitä voitaisiin vielä täsmentää. Ja hän haluaa muistuttaa, että yli 60 prosenttia eh, nuorista eh, sellaisista, eh, joilla on korkeakoulututkinto, tässä naisten ja miesten ero on merkittävä eli hallintoneuvostoissa muutama eh, vuosi opintojen jälkeen. Eh, se ei mitenkään edusta tilannetta. Mitä tulee sitten eh, tarkistuksiin, joita hän haluaa itse esittää, hän sanoi, että pitäisi miettiä artikla 1 ja määritelmiä. Ja hän sanoi, että tavoitteita ei voida saavuttaa ilman, että jäsenvaltiot puuttuvat asiaan yritysten hallintojen kautta. Tässä on myös artikla 4, kohta 3. Siinä täytyy olla kriteerit, jotka ovat samat jo naisille ja miehille. Komissio mielestä tämä on tärkeä asia kun puhutaan valinnoista. Ja tässä ei jätetä sivuun mahdollisuutta määritellä myös rajat, ja tässä tarvitaan kuitenkin joustavuutta ajatellen yrityksiä. E, kuusi tarkistuksen tavoite. E, siinä halutaan poistaa poikkeus ajatellen aliedustetun sukupuolen osuutta työntekijöistä vähemmän kuin 10 prosenttia. E, Rovalle Grip sanoi, että hän on sen puolesta, varmasti useimmat poliittiset ryhmät myös, kaiken kaikkiaan tulevat keskustelut Rouva Parvanovan ja varjoesittelijöiden kanssa. Keskustelut ovat hedelmällisiä. Kiitoksia. Thank you very much. Um, Mrs. Gle- Mrs. Kiitoksia, Sten Gebhardt. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, kollega Heet ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän joutui kuolemantapauksen johdosta palaamaan ennenaikaisesti kotiin ja tästä syystä hän pyysi minua edustamaan häntä tässä kokouksessa. Pari laatua olevaa kommenttia. Kuten kollegat Le Grip ja Sylvain ilmoittivat, niin tätä nykyä naiset ovat parhaiten koulutettu sukupolvi kautta aikojen, mutta silti heillä on vain aika lailla vähäiset mahdollisuudet todellisiin päätöksentekoelimiin suuryrityksissä. Ja se on aika lailla kuvaavaa, kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, eli me emme voi tyytyä tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Toinen asia liittyy siihen, että olemme panneet merkille, että kun katsotaan suuria yrityksiä, mutta myöskin muita yrityksiä, niin tilanne on ilmeisesti sellainen, että on olemassa tällainen niin sanottu lasinen katto, läpinäkyvä katto, joka koskettaa naisten roolia ja asemaa. Ja tämä taas liittynee siihen, että on olemassa vahvoja verkostoja, jotka ovat oikeastaan miesten verkostoja. Siellä paikat jaetaan kesken, miesten kesken ja naisilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia päästä johtokuntaan asemaan. Ja tästäpä syystä olemmekin tyytyväisiä komission tekemään ehdotukseen ja kollega Head on erittäin tyytyväinen edustaja Parmanovan tekstiin, koska siinä todellakin lähestytään asiaa positiivisesta näkökulmasta. Esittelijä korostaa omassa luonnoksessaan juuri näitä eroavaisuuksia, joita löytyy eri säännöstöistä silloin, kun pyritään saavuttamaan jäsenvaltiotasolla tämä tasa-arvoinen kohtelu. Näin kollega Heet korostaa sitä, että tämä on omiaan heikentämään yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja pääsyä sisämarkkinoille. Se tietenkin pitää paikkansa, mutta kollega Heet on kuitenkin sitä mieltä, että meidän täytyy yhtäältä varmistaa, että meillä on yhteinen säännöstö käytössä, mutta samalla jäsenvaltioille tarvittavaa joustavuutta tarjoten, jotta voidaan ottaa huomioon kansalliset perinteet ja olemassa olevat järjestelmät. Mitä itse soveltamisalaan tulee, niin kollega Parmanova viittaa tarkastuksessa numero kuusi siihen, että siitä olisi poistettava, tekstistä olisi poistettava poikkeus. Siinä todetaan, että yrityksissä, joissa jompikumpi sukupuol, jonkun sukupuolen osuus on alle 10 prosenttia, niin tähän pitäisi vielä paneutua kollega Heidin mielestä, sillä hän ei ole ihan varma, minkälaisia seuraamuksia tällaisesta tarkastuksen läpimenosta olisi, eli tähän olisi vielä palattava. Sitten tarkastuksen numero yhdeksän. Kollega Head pitää tätä erittäin hankalana, minä myös, koska tämä kyllä vesittää nämä vaikutukset. Eli jos yritykset eivät noudata näitä määräyksiä, niin tilanne muuttuu aika lailla, joten me emme välttämättä voi hyväksyä tätä tarkistusta, joten tähän on varmaankin vielä palattava. Ja sitten vielä lopuksi kolme asiaa, jotka ovat kollega Hedin ja koko ryhmämme mielestä erittäin tärkeitä. Ensinnäkin meidän on varmistettava se, että meillä on avoimet, selkeät säännöt käytössä, jotka liittyvät henkilöstön palkkaamispolitiikkaan. Myöskin kun nimetään henkilöitä johtokuntaan. Tällä hetkellähän asioista on päätetty suljettujen ovien takana ilman sen kummempaa kilpailutusta, joten me tarvitsemme avoimuutta. Kun paikka vapautuu, niin siitä on ilmoitettava laaja-alaisesti, jotta naisilla on mahdollisuus hakea kyseistä avautunutta paikkaa. Ja sitten mitä tulee direktiivin soveltamisalaan, meidän tulee todellakin pohtia sitä, että pitäisikö tätä määräystä soveltaa vain ja ainoastaan suuriin pörssin noteerattuihin yrityksiin vai pitäisiköhän sitä soveltaa kaikkiin suuryrityksiin, sillä vaarana on muuten se, että julkisesti noteeratut yhtiöt luopuvat pörssinoteerauksesta voidakseen kiertää nämä määräykset. Tämä on siis yksi asia, johon on vielä palattava. Sitten viimeinen asia, se liittyy sanktioihin kollega Het ja koko ryhmämme on sitä mieltä, että olisi varmaankin paikallaan ottaa käyttöön vielä tiukempia sanktioita ja seuraamuksia, jotta ne todellakin vaikuttavat suuryritysten toimintaan, eli että ne noudattaisivat eurooppalaisella tasolla hyväksyttyjä määräyksiä. Kyllä kollega Heidon aivan oikeassa. Jos määräykset ovat ja sanktiot ovat liian heikkoja, niin silloin niistä aika harva ylipäätään välittää. Tämän verran kollega Heit halusi minun ilmoittavan hänen puolestaan. Good, thank you very much. Hyvä, kiitokset. Ja sitten muutama sana minultakin vielä varjoesittelijän ominaisuudessa. Valitettavasti vihreiltä ei ole ketään paikalla. Tiennyt, että Ruuden joutui menemään Saksaan takaisin perhesyistä. Minun huolenaiheeni tähän ehdotukseen liittyen on se, että en tiedä, että siinä oikeastaan, puututaanko siinä varsinaisiin ongelmakysymyksiin. Parvanoma otti esille tämän koko kysymyksen, eli että naisia rohkaistaisiin vastuullisiin asemiin hakeutumiseen. Kaikissa yrityksissä, erityisesti yksityisissä yrityksissä. Julkisella puolella yleensä uskoakseni nähdään ainakin oman kokemukseni mukaan tilanne, että naisia on paljon enemmän johtavissa asemissa, esimerkiksi julkishallinnossa tai terveydenhuollossa, mutta monissa yksityisyrityksissä tilanne ei ole ollenkaan sama naisten osalta. No minusta vaikuttaa nyt siltä, että tämä on se varsinainen ongelma, mihin me haluaisimme puuttua. Nimittäin me haluamme muuttaa yrityskulttuuria ja Parvanova yhdessä tarkistuksistaan sanoo, että meidän pitää ottaa käyttöön kansakuntamme lahjakkuusvaranto mahdollisimman täysimääräisesti. Minun huolenaiheeni tässä on se, että tämä on hyvin selektiivinen valikoiva toimenpide. Ja se kohdennetaan vain ei-operatiiviseen johtoon, eli niihin, jotka eivät ole kaiken korkeimmassa asemassa. Kun meidän pitäisi rohkaista naisia pyrkimään nimenomaan toimivaan operatiiviseen johtoon. Silloin kun puhutaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomista johtokunnan jäsenistä, niin nehän voivat, voivat harjoittaa tietysti painostusta varsinaiseen toiminnalliseen johtoon, johdon suuntaan. Mutta muitakin tapoja on raporttien ja tilastojen mm, perusteella. Ja julkisyhteisöt näin jo näyttävät tekevät, tekevänkin esimerkiksi sosiaalisen raportoinnin muodossa. Edustaja Gebhardt viimeisimmässä puheenvuorossa viittasi myös siihen, josta olen samaa mieltä, että jos noudatetaan yksinkertaisesti näitä sääntöjä, niin se ei riitä että siihen, että organisaatio muuttaisi kokonaiskulttuuriaan. Ja tämä kokonaiskulttuurin muutos pitäisi meidän saada aikaiseksi. Voi olla, että tässä kiinnitetään, yritykset kiinnittävät kovasti huomiota että siihen, että ne noudattaisivat lakeja ja välttäisivät kaikenlaiset sanktiot, mutta käytännössä voi käydä niin, että itse asiassa heidän toimintansa painopiste ja, ja huomio kiinnittyy aivan väärin asioihin toisiin kuin mihin alun perin meillä oli tarkoitus vaikuttaa. Ja senpä takia ehdottaisin, että joitakin näistä laajemmista kysymyksistä pitäisi käsitellä tehokkaammin. Varmaan olette samaa mieltä tästä ongelmasta kaikki, mutta emme ole samaa mieltä ratkaisusta. Ja erityisesti haluaisin, että vahvistettaisiin artiklan kahdeksan määräystä jonka myötä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus niille jäsenvaltioille, jotka ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin tasapainoisemman edustuksen aikansaamiseksi lykätä näiden määräysten täytäntöön, uusien määräysten täytäntöönpanoa. Ja minun mielestä tämä on paljon tehokkaampaa kuin se, että joutuu panemaan täytäntöön Euroopan laajuista lainsäädäntöä, joka on hyvin monimutkaista monissa tapauksissa. Tällaisilla toimenpiteillä minun mielestäni juurikin ohjataan huomio ja mielenkiinto aivan väärin asioihin pois niistä pääasioista. Eli siitä, kuinka yritykset kehittävät ja kouluttavat naisiaan etenemään kohti ylimpiä johtopaikkoja. Ja minä haluan todellakin, että naisia näkyisi enemmän siellä toiminnallisessa johdossa, koska siellä se tapahtuu se varsinainen yrityskulttuurin muutos. Eli uskoakseni tulemme tekemään edustaja Parvanovalle tähän liittyviä ehdotuksia. Katsotaan, päästäänkö asiassa eteenpäin tältä pohjalta. Nyt sitten minulla on edustaja Styler ja Kreutzmann puhujalistalla. Olisiko vielä muita? Ja sitten vielä kolmaskin puhuja. Styler auttaa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös rouva Paranovalle tästä mietinnöstä tai lausunnosta, eh, kun kerroitte eh, siitä, miten hitaasti Euroopan unionissa naiset pääsevät näihin johtokuntiin. Eh, tässä voidaan laskea, että ne kestää sata vuotta ennen kuin päästään näihin tavoitteisiin. Onko se todellakin se, mitä haluamme? Me. Meidän pitää toimia siitä syystä, ja tätä asiaa juuri koskeekin yhdistyneessä kuningaskunnassa eilen asia tuli esiin. Täytyy katsoa, mitä meillä tapahtuu. Ja ensimmäisessä puoli, vuosipuoliskossa oli 44 prosenttia noussua, toisessa sitten 26 prosenttia. Tässä sanotaan, että tämä johtuu siitä, että nämä yritykset ovat niin tyytyväisiä tilanteeseen. Eli Media kertoo ensimmäisestä vuosipuoliskosta, eh, mutta sitten toisesta. Minun mielestäni tässä käy niin, että eh, yritykset eh, vastustavat näitä merkittäviä muutoksia, aivan kuten herra Harbour sanoi, yrityskulttuuri on, vaikea se on usein vaikeimpia asioita. Ja Britanniassa on nähty, että naisten osuus on edelleen 17 prosenttia, tavoite on kuitenkin 25 prosenttia. 20, 250 yritystä. Niissä edelleen on hyvin suuressa osassa pelkästään miehiä johtokunnissa. Tätä ei voida hyväksyä, koska naisillahan on lahjakuutta ja naiset ovat päätöksenteossa 70 prosenttisesti. Kyse ei ole ainoastaan tasa-arvokysymyksestä, vaan myös liiketoimintajärjestä, että olisi myös naisedustus siellä Eli kun katsotaan näitä kysymyksiä, niin minun mielestäni oikeudellinen selvyys se on hyvä. Ja vapaaehtoiset toimenpiteet, en usko, että ne, ne toimivat enää, ja minä olen äh, sitä mieltä, että kiintiöt äh, johtokunnissa olisi hyvä, äh, koska se on ainoa tie siihen, että me saamme aikaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ennen kuin itse olen satavuotias. Tämä on hyvin tärkeää. Täällä on monimutkaisia kysymyksiä, jotka liittyvät lastenhoitoon, perheelämään, siihen, miten suhtaudutaan nämä työympäristöissä, miten rohkaisemme ihmisiä kautta koko uran mm, niin, että he saavat tukea ja kaikki vastaavat asiat. Minun mielestäni tässä tarvitaan toimenpiteitä. Minun mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia, josta keskustellaan nyt. No, I agree. It's a very important issue. Olen samaa mieltä mielestäni. Siitä on todellakin tärkeä keskustella. Ja minähän sanoin, että tämä nimenomainen väline ei vain ole se oikea väline, jolla siihen puututaan. Paljon kiitoksia. Kollega Gebhardt ei ole nyt paikalla. Olisin kommentoinut hänenkin sanomisia. Alkuun meidän täytyy pitää erollaan johtokunta ja hallintoneuvosto. Me tiedämme, että meillä on päteviä naisia markkinoilla Tietenkin kiintiötä voitaisiin käyttää oma ö, puolueeni ja Saksan liittohallitus ovat tätä vastaan, mutta käytännössä se olisi helppo toteuttaa, mutta kollega Gebhardilla ö, hänelle toteaisin, että tässä pitää huomioida yhteispäätösmenettely. On tietenkin selvää, että jos meillä on johtokunnan puolella vain naisia, niin se ei riitä, koska me tarvitsemme myöskin johdonmukaista toimintaa työn tekijäpuolella. Sielläkin pitäisi ottaa käyttöön kiintiö. Hankalammaksi asia menee johtokunnan puolella, sillä minulla on kokemuksia suuryrityksen toiminnasta. Jos meillä on vain kemistejä jossain yrityksen johtokunnassa, niin tietenkin me tarvitsemme myöskin naisia sinne, koska naisilla tämä urakehitys on hyvin pitkä ja hankala ja tämä kestää vuosia ja me tiedämme, että jos katsomme esimerkiksi BASF, niin siinä ei ole vuosiin ollut johtokunnassa naisedustusta, mutta yksi kaksi tuli Rovat Sukaali ihan muodottoman vuoden sisällä, mutta naisia aina syrjitään, koska he synnyttävät lapsia. Ja he eivät ikinä voi sitten enää kuroa tätä äitiysloman ja vanhempainvapaan aikana syntynyttä uh, uh, ura-aukkoa. Mutta sitten kun katsotaan niitä naisia, jotka ovat olleet pelkästään uraa uran perässä, niin silloin tilanne on aivan toisenlainen, mutta me tiedämme myöskin, että on olemassa johtokuntia ja yrityksiä esimerkiksi teknisellä puolella, jolla tilanne on aivan toisenlainen. Jos me panostamme vain ja ainaastaan pätevyyksiin, niin silloin asia on toisenlainen kuin jos katsomme pelkästään tätä sukupuoliasiaa. Meidän täytyy todellakin katsoa, mitä me haluamme poliittisesti saada aikaiseksi, jotta tätä ei tätä toimintaa me ei tulkita väärin. Tätäkään asiaa ei voida hoitaa kuntoon yön yli. Tämä ei liity millään tavalla mihinkään verkotto, verkostoitumiseen, koska tilanne on se, mikä se on. Tietenkin, jos halutaan suurissa yrityksissä päästä johtotehtäviin, niin se edellyttää kilpailutusta ja tarvitaan vähintään kolme ehdokasta. Mutta jos naisehdokkaita ei ole tarjolla, niin mitä sitten teette? Kyllä suuryritykset tietävät, mikä on tilanne. Esimerkiksi se BASF on huomannut, mikä on tämä tämänhetkinen tarve. Eli jos naiset ovat johtokunnassa ja kokoukset venyvät ilta myöhään, niin minnekäs lapset sitten laitetaan? No BASF, BASF on ratkaissut asiaan siten, että perustetaan yrityksen sisäisiä lasten tarhoja. Muuten asia ei toimi. Eli meidän täytyy varmistaa, että naisilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet, sillä mehän tiedämme, että naiset ovat oikeastaan parempia. Se täytyy vain tunnustaa. Naiset ovat parempia yritysjohtajia, mutta heitä heihin kohdistuvaa syrjintää täytyy leikata. Mutta tämä on niin kuin sanottu tällainen kulttuurillinen kysymys, siihen täytyy saada muutoksia aikaiseksi, mutta niin kauan kuin naisilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia taistella johtokuntapaikoista, niin naiset ovat aina siinä syrjityssä ryhmässä ja silloin ei todellakaan enää voida valita tehtävän, tehtävän tätä pätevintä henkilöä. Kiitoksia. Vähän. Kiitoksia Kreutzmann. Sitten seuraava puhuja Van Heen. Ja sitten vielä on puhujalistalla yksi henkilö. Onko muita halukkaita puhumaan? Van Her, seuraavaksi. Herra puheenjohtaja, arvon kollegat. Kaikki tänään kuulemamme ei ole ristiriidassa tuossa kanssa. Ei myöskään se, mitä kollega Kreutzmann ja Gebhardt ovat sanoneet. Meidän täytyy katsoa vähän laaja-alaisemmin tätä asiaa. Jos haluamme jonkinlaisen kiintiön ottaa käyttöön, niin se ei vaikuta käytänteisiin. Siinä suhteessa kollega Koitsman on oikeassa. Meidän täytyy lähteä ruohonjuuritasolta liikkeelle, mutta mikään uutinen ei ole se, että jo 15-20 vuoden ajan tätä asiaa on ajettu. Olemme puhuneet siitä, että naisia pitää saada enenevässä määrin johtokuntiin, mutta 20 vuodessa – ei ole tapahtunut juuri yhtään mitään. Vaikkakin naisteknikkoja, naiskemistejä on enemmän markkinoilla kuin aikaisemmin ja yliopistosta valmistuneet parhaat henkilöt ovat naisia, mutta silti se ei vaikuta tilanteeseen. Mutta me tiedämme, mikä on tämä klassinen perhekuva ja lastenhoitotilanne, mutta se ei päde kaikissa jäsenvaltioissa, joten meidän täytyy pohtia sitä, että onko tämä syypäänä, yksinomaisena syypäänä tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, vai onkohan taustalla jotain perinteisiä käytännemalleja, jotka vaikuttavat paikkojen jakamiseen, joten meidän täytyy vain murtaa nämä käytänteet. Jos asennemuutosta ei saada aikaiseksi, niin tilanne on se, että meillä on olemassa vain jotain kiintiöitä, jotka eivät käytännössä muuta mitään. Eli tämä on vain yksi askel oikeaan suuntaan, mutta samaan hengenvetoon meidän täytyy aina vaatia myöskin eräänlaisia naisten asemaa edu, edistäviä ohjelmia ja niiden käyttöönottoa. Eli me tarvitsemme joustavampia työjärjestelmiä, jotta naisten asema perheessäkin voidaan huomioida. Jos tähän ei päästä, niin me emme saa pitkän aikavälin toimivaa järjestelmää aikaiseksi. Eli tässä täytyy huomioida myöskin se, että naisten toimintamahdollisuuksia tukevia ohjelmia otetaan käyttöön. Kiitoksia. Mrs. Erigoyen Perez. Ja seuraava puhuja. Muchas gracias. Kiitoksia. Halusin vain tässä lyhyesti huomauttaa ajatellen näitä edellisiä puheenvuoroja. Ja olisin samaa mieltä, samaa, samaa mieltä Rova Steilerin kanssa siinä, mitä hän sanoi. Ymmärrän kyllä, että kaikki kollegat, me, jotka olemme täällä, me olemme aikamme ihmisiä. Ja haluaisin muistuttaa espanjalaisesta filosofista Ortega Irasesista hän sanoi, että nainen tai mies, joka ei ole ajan tasalla, eh, elää eh, pienempää elämää kuin mitä omansa olisi. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä aikaa elämme tällä hetkellä Euroopassa. Naiset, me olemme yli 50 prosenttia väestöstä ja me olemme aliedustettuina korkeissa asemissa ja johtokunnissa. Meillä naisilla on tiettyjä haittoja, mutta me pystymme tekemään useita asioita yhtä aikaa ja lisäksi me olemme usein päteviä ja koulutettuja. Niinpä kun ei päästä eteenpäin, täytyy kysyä minkä tähden. Ja aivan kuten tässä sanoi puheenjohtaja, artikla 8. Tässä pitää mennä vielä paljon pidemmälle päivähoito, mutta pitää muuttaa myös kulttuuria, käytännemalleja, koska tässä ei aina huomioida sitä, mitä ansaisivat naiset ajatellen heidän pätevyyttään. Good, thank you. Kiitos. Eli nyt on käyty hyvinkin laaja-alaista keskustelua. Olisiko vielä halukkaita puhujia? Onko meillä komission edustaja? Onhan hän kyllä, mutta en tiedä haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä, esitelkää itsenne, itsenne ensin. Mihal Kontek, olen oikeusasiain asiantuntija. Minulla olisi vain DGn puolesta kerrottavana kiitokseni esittelijälle tai valmistelijalle ja valiokunnalle kiitokset tästä aiheen nopeasta valmistelusta. Komissio haluaa antaa vahvan viestin jäsenvaltioille parlamentin näkökulmasta myös, joten me todellakin kiitämme teitä nopeasta ja tehokkaasta työskentelystä. Mrs. Parvanova, would you like... No niin, sitten Parvanova, haluaisitteko vetää yhteen vielä tämän keskustelun ja antaa loppuprosessin aikataulun meille tiedoksi. Paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille kollegoille ja varjoesittelijöille, jotka ovat esittäneet täällä kommentteja. Olen kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että on aika lailla vaikeata lähteä muuttamaan yrityskulttuuria tai yhteiskuntakulttuuria, mutta tiedot osoittavat, että mitään käytännön muutoksia ei ole tapahtunut viimeisten vuosisatojen aikana, joten nyt on aika puuttua sääntelemällä tilanteeseen. Me olemme unionina ylpeitä siitä, että me olemme globaalilla rintamalla todellakin ihmisoikeuksien ja sukupuolien välien, välisen tasa-arvon ö, ajajia. Ei ainoastaan yritysmaailmassa, vaan myöskin poliittisella saralla ehkä päästään tähän tilanteeseen, joten niin en halua lähteä nyt filosofoimaan, mutta yritän nyt parhaani mukaan löytää yhteisen säville, sävelen IMKO-komitean tekstiin. Ja olen vakuuttunut siitä, että me varmaankin tulemme löytämään kompromissitarkistuksia. Ihan tarkennuksen nimissä toteaisin, mitä tulee tarkistuksen numero kuusi aliedustettuun sukupuolen osuus, jos se on vähemmän kuin 10 prosenttia työntekijöistä. Minä en usko, että johtokunnan suhteen tällä olisi keskeistä merkitystä, eli mikä olisi työntekijöiden sukupuolijakauma. Sillä esimerkit ovat osoittaneet, että sekä sukupuolella on keskeinen merkitys, että myöskin itse pätevyyksillä. Joten tässä mielessä tämä ei pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia tämän tarkistuksen. Ja on olemassa yrityksiä, joissa työntekijöiden puolella naisten aliedustus on olemassa, mutta se ei johdu pätevyydestä, vaan siitä, että naisilla on heikommat mahdollisuudet päästä tällä alalla töihin. Esimerkiksi uusiutat energialähteet ja pankkisektori ovat esimerkkejä näistä aloista. Ja toistaisin vielä tämän aikataulun. Niin, ja, ja mielenkiinnolla odottamaan tarkistuksia. Varjoesittelyiden kokous, kokous sitten järjestetään niin, tarkistusten jättämisen määräaika on 17. päivä huhtikuuta kello 12 ja tarkistuksia käsitellään sitten 29. päivä tätä ku, äh, toukokuuta ja sitten itse äänestys 30. päivä. Thank you very much indeed. No niin, hyvä. Kiitoksia oikein paljon edustaja Parvanovalle työstänne ja kaikille teille kommenteista. Nyt saimme tämän asiakohdan päätökseen ihan ajallaan ja päästään äänestysasioihin. Ensinnäkin meillä on lausunto, joka koskee oikeussuojakeinojen parantamista, oikeusapua rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa riita-asioissa. Hans-Peter Mayer on valmistelijana ja annan hänelle puheenvuoron. Hän esitelköön aiheen, ellei hänellä ole mitään, tai ellei muilla ole mitään lisättävää, niin kuulemme ensin Maierin ja sen jälkeen siirrymme äänestykseen. Maier siis. Kiitoksia. Puhun sen verran, että saadaan nämä äänestyslistatkin jaettua. Tämä on kiistaton asia. Me kaikki haluamme varmistaa, että kyse on rajat ylittävistä kiistoista, niin kansalaisilla pitäisi olla oikeus oikeuteen riippumatta siitä, kuinka paksu lompakko heillä on. Me olemme muotoilleet myöskin kompromisseja, nekään eivät aiheuttaneet päänvaivaa. Muutamia suullisiakin tarkistuksia on tulossa ja nekään eivät ilmeisesti aiheuta sen kummempia ongelmia ryhmistä saamiemme tietojen perusteella, joten eiköhän tämä tältä pohjalta etene aika lailla sutjakkaasti ja tästä olisi sitten hyötyä kaikille unionin kansalaisille. Right, okay. Uh, any of the... No niin, haluavatko varjoesittelijät kommentoida? Ei. No, siirrytään sitten äänestykseen. Aloitan tarkistuksesta yksi, joka on uusi kappale esittelijältä puolesta. Vas- äh, puolesta siis. Onko kukaan vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijätä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen peresiltä puolesta vastaan. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Otetaanpa sähköinen tarkastus siihen. Eli äänestys alkaa tarkistuksesta kolme. All right. Uh, I'm, will you close the vote to me? Okay. Seven. Four, 13 in favour, six, seven. No niin, hyväksytty näillä äänillä. 13 puolesta ja 7 vastaan. Ensimmäinen kompromissiehdotus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on kohta kohdalta äänestys seiskasta peresiltä. Eli ensimmäinen osa on vuorossa nyt tarkistuksesta seitsemän puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan. Se on muuttunut hieman, eli otetaanpa sähköinen äänestys siitä. Äänestys alkaa. Right. 12, 12. The vote is... Äänestys päättyy. Näyttäisi, että tämä on hylätty. 12 puolesta ja 12 vastaan, siis hylätty. Tarkistus 8, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Eli kahdeksainen putoaa pois. Sitten yhdeksäinen puolesta vastaan. Selvästikin hyväksytty. Kompromissitarkistus kakkonen puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 12 Rochefortilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 13 samalta henkilöltä puolesta vastaan Selvästi hyväksytty tarkistus 14 esittelijältä, jossa on suurin tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus, tarkistukset. Hetkinen. Mitenkäs se menikään. Tarkistus 17. Ja tässäkin on Alden vaatima kohta kohdalta äänestys, eikö niin? Eli 17, josta ensimmäinen osa on äänestyksessä nyt puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Ja toinen osa puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty myös. Ja tarkistus 18 Irigojen peresiltä. Jaha, nyt on tullut lisää väkeä, joten äänestys alkaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 18. Äänestys alkaa. Pietikäinen saapui paikalle myös. Äänestys päättyi ja hylätty hylätty 12 puolesta ja 16 vastaan. Tarkistus 19 Maijerilta puolesta vastaan hyväksytty 20 Peresiltä. Ja tämä äänestetään myös sähköisesti. Äänestys päättyy ja hylätty 11 puolesta 17 vastaan. Tarkistus 21 Peresiltä puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten äänestetään koko lausuntoluonnoksesta sähköisesti. Äänestys alkaa maierin lausunnosta. Nyt alkaa pikkuhiljaa lukumäärä nousta koko ajan. 28 näyttää olevan siellä tällä hetkellä. Äänestys päättyy ja hyväksytty 27 puolesta, ei kukaan vastaan ja yksi tyhjää. Onnittelut valmistelijalle. No sitten siirrymme eteenpäin. Pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin äänestykseen. Sitä äänestetään yhdellä äänestyksellä, jolla hyväksytään sovitteluprosessin tulos. Mutta ensin annan Roitovalle puheenvuoron. Hän saa kertoa kompromissin pääpiirteet ja myöskin lyhyen päivityksen siitä, miten kolmikantaneuvottelut sujuvat tämän uuden lainsäädäntö puitteistopaketin suhteen. Onko, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoisin vain, että tämä koski yhtä osaa noista yhdeksän osan lainsäädäntöpaketista 2008 paketin pohjalta, mutta neuvoston kanssa käytävät neuvottelut ovat alkaneet marraskuussa ja tämä direktiivi oli poistettu tai otettu esiin tästä paketista ja siitä äänestettiin, koska oli tärkeää, että pystyttiin julkaisemaan tämä päivitys ennen heinäkuuta. Muussa tapauksessa ei olisi oikeus perustaa eh, esimerkiksi autojen eh, turvatyynyille eh, enimmäkseen tuen tarkistuksia joko täysin tai sitten hiukan muutettuna. Sääntöjä nykyaikaistetaan, näin voidaan paremmin järjestää tuotantoprosessit ja saadaan myös tuotua markkinoille tuotteet, nopeammin. Euroopan kuluttajilla on mahdollisuus näin myös turvallisempiin tuotteisiin ja näin myös viranomaisilla on enemmän mahdollisuuksia viedä pois markkinoilta vaarallisia tuotteita ja asettaa seuraamuksia siinä tapauksessa, että on huonolaatuisia tuotteita. Myös oikeusvarmuus on parempi yrityksillä. Jäljitettävyys, jäljitettävyys on parempi myös huonolaatuisen ilotulitteiden osalta. Ja kuluttajille tämä kaikki tulee paljon selvemmäksi. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että me olemme neuvotelleet erittäin onnistuneesti Kyproksen kanssa ja Irlannin kanssa, mutta jäsen, jäsenvaltioiden rooli komitologiassa on tullut yleiseksi ongelmaksi esiin. Se johtuu siitä, että jäsenvaltioiden keskuudessa on luottamuspulaa. Minä olen itse yrittänyt mahdollistaa sitä, että jäsenvaltioiden asiantuntijat voisivat osallistua tähän mutta tämä ei tietenkään ole osa tätä pakettia suorastaan, suoranaisesti, mutta nyt varjoesittelijöiden kanssa viime kolmikantaneuvottelussa saimme paljon apua puheenjohtajalta ja yritämme, yritimme löytää oikeaa sanamuotoa. Ja sen pitäisi olla hyväksyttävissä sekä neuvostossa että komissiossa. Olemme käyttäneet paljonkin aikaa kolmikantaneuvotteluissa, mutta ja Koreper hyväksyi viimeisen kompromissin, eh, paitsi komitologia-kysymystä. Eh, Voin eh, vahvistaa Koreperin sanamuodot. Siinä on kahden sanan erimielisyys. Me viittaamme tässä menettely sääntöihin kyseisessä komiteassa. Minä odottaisin nyt, että tämä tarkistus, joka ei ole suurikaan muutos ja normaalisti sen hoitaisivat juristilingvistit, mutta toivon, että tässä valiokunnassa hyväksytään tämä kompromissi ja kehottaisin myös neuvostoa ajatellen muuta, tätä, muita osia tässä paketissa pyytäisin, että neuvosto ei enää lähtisi tällaisiin viime hetken muutoksiin, koska ne eivät ole tarpeellisia sen, siinä mielessä, mitä vaatii tällainen hyvä paketti. Nyt on mahdollisuus, että saamme hyväksyttyä ja viedä päätökseen tämä paketin kahdeksan direktiiviä. Saamme sen päätöksen ennen kesäkautta, ellei tule viime hetken muutoksia. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja muita, samoin kuin avustajaa, samoin kuin oikeudellista yksikköä. Kaikki ovat olleet hyvin joustavia, kun olemme pyrkineet hiomaan tätä tekstiä, jotta voisimme säilyttää valiokunnan hyväksymän kannan ja saada sen hyväksytyksi myös muissa elimissä. Niinpä haluaisin pyytää, että äänestätte tämän direktiivin puolesta. Ähm. No niin, kiitoksia. Haluaisiko kukaan muu, esimerkiksi varjoesittelijät, pitää puheenvuoron? Ei. Eli Tästä äänestetään sähköisesti aivan pöytäkirjaan merkitsemistä varten, joten nyt äänestämme pyroteknisten tuotteiden asettamista saattaville markkinoille ja niin edespäin. Ensimmäisestä käsittelystä äänestys alkaa. Tästä äänestys käynnissä. Olkaa hyvä. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta ja yksi tyhjää. Kiitoksia paljon edustaja roitavalle, Eli tuo paketti on sitten esityslistalla toukokuun täysistunnossa, kun esittelemme sen täysistunnolle ja siitä siellä sitten äänestetään ja saatetaan menettely tuolta osin päätökseen. Kuten roitava totesi, tällä luodaan vakaa perusta loppupaketin neuvotteluille ennen kesälomaa jotta saataisiin neuvoston kanssa sopimus aikaiseksi. Olemme onnistuneet erityisesti delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä saamaan suurta edistystä aikaiseksi neuvotteluissamme. Ja muistutan, että tässä on valtava määrä tehty teknistä työtä ja meidän oma tekninen tiimimme, teidän tiiminne ja avustajanne Susanna ovat tehneet valtavasti työtä ja työ vielä täytyy jatkua, jotta saataisiin tuloksia aikaiseksi. Eli haluan, että tämäkin merkitään pöytäkirjaa. Paljon on tapahtunut siellä esirivun takana kulisseissa. Tällä tavalla saadaan neuvoston kanssa aikaiseksi yhdenmukainen teksti. Eli emme pelkästään nielaise vain, mitä neuvosto meille tarjoaa, vaan ilman, että saamme vastineeksi jotakin. Ja että neuvosto ottaa asianmukaisesti vastuuta. No niin, sitten siirrymme seuraavaksi päätöslauselma luonnokseen koskien tarkistuksia, jotka liittyvät INTA-valiokunnan päätöslauselma esitykseen EUn kauppa- ja investointisopimusta koskevista neuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa. Tähän päätöslauselmaan on pyydetty meiltä tarkistusehdotuksia ja olette nähneet tämän asiakirja-aineiston. Tämä, tätä on käsitelty poliittisissa ryhmissä. Meillä siihen ei ole ollut paljon aikaa, mutta nyt äänestetään siis näiden tarkistusten hyväksymistä. Esittelijä ei näytä olevan paikalla, mutta olisivatko poliittisten ryhmien edustajat halukkaita kommentoimaan vai äänestetäänkö suoraan? Äänestetään suoraan. Ehkä tulevaisuudessa meidän pitäisi hyväksyä USAn kauppaneuvottelujen pysyvä edustaja tähän prosessiin mukaan ja kuulla häntä. Ja vuorot vaihtelisivat poliittisten ryhmien kanssa, mutta siitä keskustellaan myöhemmin. Se on iso esityslistan kohta sitten aikanaan. Mutta lähdetään nyt sitten käsittelemään näitä tarkistuksia tai äänestämään niistä. Tässähän ne ovat. Eli meillä on täällä lukuisia tarkistuksia. Aloitetaan kappaleista kaksi. Tarkistus 13 Viirenholzerilta puolesta vastaan Selvästikin hylätty. 14 jää pois. 15 lökkikaardilta puolesta. Puolesta, puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 18 lökkikaardilta puolesta. Puolesta äänet. Otetaanpa tarkistus tästä. Ihan, että saadaan varma tulos. Eli tarkistus 18. Sähköisesti äänestys alkaa on 16 puolesta ja 13 vastaan. Hyväksytty siis. Tarkistus 21 Gallolta puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 20 Fiedenholzerilta puolesta vastaan. Sekin on hylätty. 22 Schaldemoselta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 23 Wiedenholzerilta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 24 Lökkikaarilta puolesta vastaan hyväksytty. 25 Traskovskilta puolesta vastaan hyväksytty. 26 puheenjohtajalta Haaberilta puolesta vastaan. Paljon kiitoksia luottamuksestanne hyväksytty. Tarkistus 27 Verhaajanilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 28 Koratsa Bildiltä ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. 29 Wiedenholzerilta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 30 Schwabilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 31, eh, minulta jälleen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 32, johon liittyy suullinen tarkistus Schwabilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 33, Schwab ja muut puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty 35 puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 36 puolesta vastaan hylätty 37 Schwabilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty 38 Weidenholzerilta puolesta vastaan hylätty 39, josta on kohta kohdalta äänestys Alden pyynnöstä, joten äänestetään ensimmäistä osasta ensin puolesta vastaan hyväksytty ja toisesta osasta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 40 Lökkikaarilta puolesta vastaan hyväksytty. 41 Schwabilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. No sitten johdanto-osan kappaleisiin tarkistus yksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus. Eli siirrytään seuraavaksi viitoseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Lökkegaard puolesta vastaan hyväksytty. Eli nelonen laitetaan liittäyks, äh, lisäyksenä, lisätään sinne consumer-sana, eli puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Niin, kuka oli puolesta? Kuutosen puolesta. Vastaan selvästikin hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Voidaanko ottaa 90, 11 ja 12 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan? Ja tämä hylättiin. Kiitoksia paljon. Nämä toimitetaan nyt tiedoksi sitten INTA-valiokunnalle tämmöisenään kokonaisuudessaan ja ihan tiedoksenne vain INTA-valiokunnan äänestys tapahtuu 24.-25. huhtikuuta ja täysistuntoäänestys toukokuussa. Edustaja Schwab, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Haluaisiko kukaan muu kommentoida? Joitakin täällä taitaa olla entavaliokunnan jäseniäkin paikalla. Voitte kommentoida, jos haluatte. Että siis kiitoksia paljon. Eli tästä pääsemmekin äänestysten loppuun. Itse asiassa olemme kolme minuuttia edellä aikataulustamme. Jos esittelijä sopii, niin jatketaan välittömästi eteenpäin. Eli kuka nyt haluaa äänestyksen jälkeen poistua paikalta, niin voitteko poistua ystävällisesti hiljaa, niin että voimme jatkaa työskentelyämme. Eli seuraavaksi siirrymme professori Correia de Camposin lausuntoluonnoksen koskien energian sisämarkkinoiden toimiviksi tekemistä. Annan valmistelijalle puheenvuoron ensin. Sitten on Schwab ja Bielen ja Mendes myös ovat paikalla. Enkä ole varma, onko vihreiltä ketään paikalla, mutta annan puheenvuoron varjoesittelijöille, e, valmistelijan ja varivalmistelijoille valmistelijan jälkeen ja mahdollisesti muillekin. En tiedä, onko komissiosta ketään paikalla vielä. Ei näyttäisi ehkä olevan. Jos komissiosta joku tulee, Rova Bernards on ainakin meille ilmoitettu, toivottavasti piakkoin sieltä saapuu. En tiedä, onko heille ilmoitettu aikataulun muutoksesta, mistä tässä alussa sovimme. Eli annetaan puheenvuoro ensin professori Correio Vekamposille. Kiitoksia puheenjohtaja. Me annamme lausunnon herra Busekin mietintöön hän on esittelijänä. Ja tämä koskee sitä, miten energiamarkkinat sisämarkkinoiden osalta saadaan toimiviksi. Energian sisämarkkinat ovat tilanteessa, jossa on edelleenkin paljon esteitä. Me tarvitsemme integrointia, joka johtaa parempaan kilpailukykyyn ja tällä tavoin ne hinnat laskevat ja saadaan muita hyötyjä loppukuluttajalle. Kolmas energiapaketti on nyt hyvällä tiellään. On tärkeää, että seuraamukset niitä käytetään ja niitä myös sovelletaan jäsenvaltioissa – tai jäsenvaltioiden kohdalla, jotka rikkovat sääntöjä, varsinkin <clears throat> ajatellen tukea fossiilisille polttoaineille. Budjettikohtien soveltaminen siinä pitää priorisoida sitä, että markkinat voivat toimia puhtaasti, mutta samaan aikaan pitää tukea uusiutuvia energiamuotoja. Täytyy taata myös kilpailukyky ja meidän täytyy parantaa myös liberalisointiprosessia. Meidän täytyy tällä tavoin toimia, jotta saadaan lisää hyötyjä aikaiseksi loppukuluttajalle. kuluttajille pitää antaa johdonmukaista tietoa ja haavoittuvimpia kuluttajia pitää suojata. Pitää olla käytössä myös riidanratkaisumenettelyt. Ja näin kuluttajilla pitää olla myös aktiivisempi rooli energiamarkkinoilla – näiden näkökohtien lisäksi on äh, muitakin asioita, joita otan esiin lausuntoon. Äh, on tärkeää, että äh, täytäntöönpano on sujuva. Ja me tiedämme kyllä, että standardoinnin kautta saadaan parempi markkinoiden toimivuus. Ja aivan lopuksi haluaisin kiittää vielä kaikkia kollegoita, jotka Äh, unohdin mainita aluksi, haluaisin äh, kiittää siitä, että osallistuitte, jotta äh, saimme aikaan sellaisen lausunnon, joka ottaa huomioon tämän valiokunnan mielipiteet ja näkökohdat. Meidän tehtävämme ei ole löytää parhaita teknisiä ratkaisuja. Meidän täytyy puhua kuluttajan puolesta. Näin kuluttajat hyötyvät hyvästä markkinoiden toiminnasta. Mr. Schwab. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Schwab. Ähm, kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiitokset kollega ja Kampokselle tästä erittäin lyhyestä, ytimekkäästä, hyvästä tekstistä. Hän kertoo, mistä energioiden sisämarkkinoista on kyse. Ykkösvaatimus on hyvä, yhtä lailla kuin toinenkin. Eli meidän täytyy katsoa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Siihen täytyy panostaa. Täytäntöönpanoon pitää panostaa. Ja olen kollega Tikkureeri Kampoksen kanssa samaa mieltä, että eli meidän täytyy nyt komission taholta vaikuttaa voimakkaasti jäsenvaltioiden suuntaan. Meillä ei olemassa vielä näitä rajat ylittäviä toimintajärjestelmiä käytössä. Ja tästäpä syystä myöskään todellisia tuloksia ei ole voitu saada aikaiseksi. Mutta mitä tulee säänneltyihin mm, hintoihin, minun mielestäni tähän liittyvät vaatimukset ovat oikeutettuja, mutta tietyiltä osin me voisimme täydentää tätä lausuntoa, muun muassa siltä osin, että me voisimme katsoa sopimusrikkomusmenettelyjä, joka liittyy kolmanteen pakettiin. Se olisi yksi osa-alue ja toisaalta sitten toimenpiteet kilpailukyvyn parantamiseksi Euroopassa. Eli meidän täytyy sanoa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet neuvostossa yhteispäätösmenettelyn myötä tähän päätökseen, mutta toisaalta on olemassa myöskin kilpailulainsäädännön täytäntöönpano. Se liittyy taas yksityissektorin toimintaan. Toisaalta taas meillä pitää olla selkeä linkitys kilpailulainsäädäntöön, sillä kun katsotaan näitä suuria tapauksia vuodelta 2007, niin tarkoituksena on saavuttaa energia-alan sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä – Bulgariassa ja Romaniassa on aloitettu uusia menettelyjä, jotka liittyvät sähkön vapaaseen kaupankäyntiin, mutta toisissa jäsenvaltioissa yritysten sisäiset ja väliset sopimukset ovat johtaneet uusiin esteisiin, joihin käytännössä meidän tulisi puuttua. Kollega Di Correa de Campos, pari kolme kriittisempää kommenttia, jos sallitte. Tässäkin tekstissä vaaditaan, että meidän tulisi suojella paremmin vähäosaisia kuluttajaryhmiä. Vaarana näyttää olevan se, että Euroopassa kohtaamme energiaköyhyyden. Se on aivan käsittämätön asia, mitä emme missään nimessä voi hyväksyä, mutta se, että voimmeko ottaa erilaisia suojatasoja käyttöön, niin on, se on hiukan epäilyttävää, sillä muillakin aloilla – tulemme törmäämään samaiseen kysymykseen ja kaikilla aloilla meidän täytyy ryhtyä erityistoimenpiteisiin koskien näitä erityisasemassa olevia kuluttajaryhmiä. Eli meidän täytyy löytää hiukan käytännönläheisempi ratkaisumalli. Lisäksi kehotetaan uusien mekanismien käyttöönotto ristiriitojen kitkemiseksi, mutta aivan hiljattain Keskustelimme kollega Tuunin tekstistä, jossa puhutaan muun muassa tässä vaihtoehtoisesta rat- riitojen ratkaisusta, joten täytyy ensin katsoa, että miten nämä kaksi myöskin energiasektoria käsittelevät mekanismit jatkossa toimivat, mutta muilta osin voin sanoa, että teksti on hyvä ja varmaankin löydämme toimivia kompromisseja. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. No, kuka seuraavana on Manders? Eh, dank u voorzitter. Ik wil... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä erinomaisesta tekstistä. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on energia-alan markkinat käytössä. Tietyt asiat haluaisin ottaa korostetusti esille. Andreas jo viittasi näihin ongelmiin. Ensinnäkin soveltamismahdollisuudet eli rajat ylittävän toiminnan varmistaminen. Se on tärkeä asia. Energia-alan sisämarkkinoiden kannalta tärkeää on näiden superverkistojen käyttöönotto, joka kattaisi koko Euroopan sähkö-, kaasu- ja öljyalalla. Kuulin, että kolme miljardia euroa on Alankomaista siirretty Luxemburgin pankkeihin ja tämä on tietenkin huono asia. Meidän täytyy varmistaa, että näitä Luxemburgin pankkitileillä lojuvia miljardeja investoitaisiin näihin laajoihin toimiviin energiaverkostoihin. Tästä olisi hyötyä myöskin uusiutuvien energialähteitä silmällä, silmällä pitäen. meidän täytyy varmistaa, että meillä on yhtäläisiä mahdollisuuksia käyttää energiaa. Tekniset mahdollisuudet ovat olemassa ja minä tulen esittämään oman ehdotukseni tähän liittyen. Ja kun katsotaan komission toimintaohjelmaa, niin Paroso on ilmoittanut, että tavoitteena on vuosi 2020. Se on hiukan myöhempi ajankohta kuin tämä ehdotamme 2014. Minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus. Siihen mennessä pitäisi Euroopan laajuiset sisä, energiasisämarkkinat saada käyttöön. Sitten tämä tärkeä asia, energiaköyhyys. Komission tulisi puuttua markkinoiden vääristymiseen. Me tarvitsemme tietenkin liberalisointia, mutta samalla varmistaen, että järjestelmä toimii toivotulla tavalla. Tämän verran itse halusin kommentoida ja mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaa yhteistoimintaa. Kyllähän me pääsemme tietenkin jossain vaiheessa tähän Euroopan laajuisiin energiasisämarkkinoihin, sillä niitähän me täällä tarvitsemme. Kiitoksia. Ja sitten vielä Biilen viimeisenä varjoesittelijänä ja sitten seuraavaksi Style. Ja jos muita puhujia on, niin ilmoittautukaa. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä lausunnosta herra De Camposia. Olen tyytyväinen siihen, tai siitä, että kuluttajan intressit ovat tässä keskiössä, koska loppukuluttajahan juuri maksaa siitä, että energiamarkkinat ovat epätäydelliset. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä eh, siihen myös, että kuluttajat ovat eh, tai kuluttajan näkökulmasta markkinat ovat riittävän kilpailukykyiset. Joissakin tilanteissa on vaikea muuttaa energian tarjoajaa ja kuluttajat eivät aina ole tietoisia näistä mahdollisuuksistaan. Avoin kilpailu ja verkojen saatavuus on myös tärkeä asia silloin, kun halutaan kehittää energiamarkkinoita. Nykyisten mm, energiaverkkojen tehokas käyttö, niin että saadaan kohtuulliset energian hinnat, on tärkeä asia ja tästä, tätä pitäisi painottaa myös tässä lausunnossa sen lisäksi, mitä tässä on jo ajatellen sääntelyvälineitä kokonaislähestymistapa energiamarkkinoiden kehitykseen. monit monet näkökohdat tulevat tässä esiin ja näin pitäisi saada markkinat paremmin toimiviksi. Minä aion esittää tiet, muutaman tarkistuksen itse. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Ja sitten seuraavaksi avataan yleiskeskustelu. Edustaja Steiner Mr. Chairman, and thank you to our... Kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset myöskin tekstin laatijalle. Minun mielestäni on tärkeää, että korostamme juuri tätä kohdassa viisi mainittua asiaa, eli kuluttajia, kotitalouksia näinä ö, nousevien energiahintojen aikoina, jotka aiheuttavat ongelmia perheille ja kotitalouksille. Ainakin meillä päin ihan hiljattain olemme keskustelleet tästä asiasta ja me pohdimme sitä, että miten voimme varmistaa, että energian tarjoajaa voisi mahdollisimman helposti vaihtaa. Sitten tämä yhteisön vaihtaminen. En tiedä, tätä asiaa ei ole otettu esille. Minun mielestäni nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, niitä tulisi käsitellä ja niin kuin tämä syntynyt paine ja kollega Schwabin mainitsema energiaköyhyys on suuri haaste, jonka edessä nyt seisomme. Tämä on nyt yksi kylmimmistä talvista ja keväistä pitkiin aikoihin Euroopan laajuisesti kattaen monilla unionin alueilla, joten tässä yhteydessä täytyy muistaa energiaa turvallisuus, tarjonta ja sen varmistaminen. Ja meidän täytyy vain katsoa, että miten voimme oppia toisiltamme ja auttaa sitten vähäosaisempia. Kiitoksia. Good. Okay. Well, thank you very much. Anybody else? Um... Kiitos paljon. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? Ihan vain korostaakseni sitä, mitä Schwab ja Steiner totesivat sanon, että yksi aiheista, johon tässä lausunnossa täytyy meidän keskittyä on tietenkin kuluttajan suojelu, joka on meidän erikoisalamme. Kuluttajia koskeva energia peruskirjahan oli pöydällä vähän aikaa sitten. En tiedä, mitä sen suhteen on tapahtunut. Varmaankin valmistelija voi meitä päivittää tilanteesta, mutta jäsenvaltiot haluaisivat ilman muuta tällaisen standardi eurooppalaisen peruskirjan, mutta muistaakseni viime parlamenttikaudella meillä oli asiasta kuuleminen. Siellä oli käyttäjäryhmät ja kuluttajaryhmät kuultavana energian hinnoittelusta, avoimuudesta, toimittajan vaihtamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Ja kuulimme, että monissa tapauksissa, joissakin tapauksissa erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa lainsäätäjä on ollut kovin energinen haastaessaan energiayrityksiä oikeuteen ja itse asiassa sakkojakin on langetettu tällaista huonoista käytännöistä. Pitkäaikaiset energian toimitussopimukset eivät ole ollenkaan niin epätavallisia kuin voisi kuvitella. Tilanne on aika samanlainen kuin finanssimarkkinoilla, jossa sitoudutaan hyvin pitkäaikaisiin sopimuksiin eikä saada sitten parasta mahdollista toimitushintaa. Ja kuluttajasuojeluhan todella on meidän erityisaiheemme, joten sitä on pidettävä esille. Ja myöskin Correa Camposin valmis, äh, la, valmistelemassa lausunnossa mainittiin tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja energian kuluttajille juuri tällaisen palvelun käyttömahdollisuus on äärimmäisen tärkeää. Televiestintä on toinen toimiala, jolla avoimuus on tärkeässä asemassa ja ala, jolla kuluttajat saattavat haluta puolueetonta neuvoa. Joten ehkäpä valmistelijan ja varjovalmistelijoiden olisi hyvä ottaa näitä asioita selvemmin esille ja linkittää nämä asiat uuteen lainsäädäntöön, joka koskee vaihtoehtoista riidan ratkaisua. Edustaja Staiver otti oikein hyvin tämän asian esille, eli että energia, energian hinta on tällä hetkellä vielä sellainen, että monille se on kestämättömän korkea ja energiahinnat nousevat entisestään. Monet haluavat ostaa vihreää energiaa, mutta mahtavatko nämä ihmiset tietää, onko kyseessä todellakin vihreä energia ja että tällainen mahdollisuus on olemassa. Eli toivon, että valmistelija ottaa nämä kom- kommentit esille valiokuntamme puolesta laadittavassa lausunnossa. Olisiko nyt komission edustaja paikalla? Olisiko teillä jotakin sanottavaa energiapääosastolta? ei näyttäisi olevan, joten annan puheenvuoron valmistelijalle ja hän kertoo lopuksi myöskin loppuprosessin aikataulun meille. Um, <clears throat> eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan ensiksi vastaisiin kysymyksiin. Ei välttämättä niiden, niiden esittämisjärjestyksessä, mutta prioriteettijärjestyksessä ehkä. Olen samaa mieltä eh, niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että tässä lausunnossa pitäisi tulla esiin nimenomaan loppukuluttaja. Ja minä eh, ponnistelen nimenomaan sen eteen, että ne kuluttaja eh, asiakirja. Ne otan esiin myös ADR vaihtoehtojen riidan ratkaisukysymyksen samoin kuin vihreä energia ajatuksen, koska te- teknologian muutokset tulevat kuitenkin kuluttajan maksettavaksi. Monesti ollaan sitä mieltä, että kuluttajat joutuvat maksamaan liian kalliisti näistä teknologian muutoksista. No, tämä on äh, harmaata aluetta, emmekä täysin tiedä, mitä tässä on menossa. Tässä puuttuu avoimuutta tietyissä jäsenvaltioissa, ja siitä syystä olen samaa mieltä siitä, että jos viitataan vihreään energiaan, siihen Siinä kuluttajan pitäisi olla tietoinen siitä, maksaako vihreä energia enemmän vai pitäisikö heidän jatkaa tavanomaisten energialähteiden käyttöä, koska ne tulevat edullisemmiksi. Täytyy miettiä myös, minkälaisia ovat mahdolliset ympäristövahingot. Toinen tärkeä seikka on perheiden oikeus valita, eli muuttaa energian tarjoaja. Tällä hetkellä noin 200 000 kotitaloutta ovat ähm, yhdistäneet voimansa, jotta saadaan aikaan joukko siirtymiä se ei tarkoita sitä, että kaikki muuttaisivat nykyistä palveluntarjoajaa, mutta heillä on parempi neuvotteluasema ja tällä tavoin löytävät sopivamman palveluntarjoajan ja saavat paremman hinta, hintasuhteen. Tässä esteenä on byrokratia. Nyt yritetään löytää keinoja, joiden avulla estetään se, että kuluttajat lähtisivät muuttamaan palvelun tarjoajaa. Tässä sääntelijän pitäisi tuoda lisävaloa tähän tilanteeseen. Myös energiaköyhyys on ollut esillä. meillä on kyllä aikaa vielä keskusteluihin ja miettiä sitä, miten parhaiten ratkaistaan energiaköyhyyskysymys. On tulossa komission tiedonanto energiaköyhyydestä ja tämän lisäksi vielä keskustelemme asiaan liittyvistä argumenteista. Ajatellen nämä vertikaalista horisontaalista vähentämistä, vähentämistä. Ja tästä syntyy ideologinen keskustelu eh, ilman muuta. Kaikkihan olemme sitä mieltä, että pitää vähentää eh, taakkaa, joka kohdistuu eh, haavoittuvimpiin kuluttajiin, mutta vaikeaa on saada tämä aikaiseksi. Meidän ei pitäisi hosua tässä. Pitäisi käyttää riittävästi aikaa käydä nämä mielenkiintoiset keskustelut. Haluan muistuttaa teitä siitä, miten hankala on transponoida sitä, että siirretään energiaa maasta toiseen. Herra Schwab mainitsi, että jotkut maat, tai oikeastaan aika monet maat yrittävät jatkaa itsenäistä energiapolitiikkaa. Tähän on parikin syytä. Toisaalta he ovat nykytilanteeseen tyytyväisiä tai sitten he ovat sitä mieltä, että heillä menee paremmin tällä tavoin kuin mitä tulevaisuudessa muuten menisi. He vastustavat siis uusia kehityskulkuja. Me emme puhu ainoastaan uusista jäsenvaltioista, vaan myös vähän vanhemmistakin jäsenvaltioista, jotka saattavat suhtautua tällä tavoin. Tämä on sellainen asenne, jota esiintyy melkein kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta jos energian sisämarkkinat ei, ei energian sisämarkkinoita ei saada aikaan, niin, että helpotetaan maantieteellisiä pullonkauloja ja vähennetään byrokratiaa. Me emme kyllä saa aikaan todellisia energian sisämarkkinoita lainkaan. Kaikkihan me tiedämme, että energiasta on tulossa aina vain kalliimpaa tulevina vuosina. Ja meidän varusteemme ovat vanhanaikaisia, ne, niitä pitää uudistaa Eh, energialaitoksia myös. Meidän täytyy suhtautua rationaalisesti ja täytyy purra hammasta ja varmistua siitä, että energiamarkkinat saadaan aikaan puhtaasti ja kunnolla. Herra Manders, hän muistutti meitä kansainvälisistä sijoittajista, jotka ilmeisesti pumppaavat rahaa tietyissä jäsenvaltioissa ajatellen energiahankkeita, näinhän on. Niin tietenkin parempi tilanne on mitä enemmän rahaa on käytössä, mutta tässäkin puhutaan siitä, miten käytettäisiin vipuvoimaa hyödyksi niin, että myös yksityinen sektori saataisiin hyötykäyttöön. Huomioin myös kaikki muut kommentit, joita esitettiin. Kiitoksia Eh, hyvin myönteisistä rakentavista kommenteista. Kaikkihan ne olivat menossa samaan suuntaan ja painotan myös eh, mahdollisia tulevia näkemyseroja, mutta olen aivan varma, että loppujen lopuksi tässä onnistutaan. Tässä määräaika tarkistuksille on 25. päivä huhtikuuta. Good. Well, thank you very much. No niin, paljon kiitoksia teille ja kaikille muille puhujille. Eli 25. takuuta tarkistusten jätön määräaika ja tarkistukset käsitellään ja ö, lausunto hyväksytään 29. toukokuuta. Tällä tavalla sitten aikaan riittävästi vastuuvaliokunnan tekemään hyväksymiseen seuraavana päivänä. Tällä tavalla myöskin etukäteen olisi hyvä koordinoida eri valiokuntien valmistelijoiden ja esittelijöiden ja varjovalmistelijoiden ja varjoesittelijöiden välillä, koska monista aspekteista täytyy vielä keskustella. Mutta me tietenkin keskitymme, keskitymme tähän kuluttajan näkökulmaan ja tällä tavalla voimme tuoda lisää arvoa ITRE-valiokunnan mietintöön. Kiitos paljon. Nyt sitten siirrymme seuraavaan asiakohtaan, jossa puhutaan uuden oma-aloitemietintö menettelyn avaamisesta Cornelis de Jongin johdolla. Tervetuloa hänelle. Ja kyseessä on harhaanjohtavat markkinointikäytännöt ja yritysten suojaaminen niiltä. Meillä on komissiolta tärkeä tiedonanto viime vuodelta tästä aiheesta ja tiedän, että Cornelis tarkastelee tätä osana tätä prosessia, koska emme ole vielä tuohon tiedonantoon vastanneet. Eli olemassa oleva lainsäädäntö koskien harhaanjohtavaa markkinointia on vielä tarkkaan ottaen käsittelemättä. Haluaisin ensin katsoa, että ketkä varjoesittelijät ovat paikalla. Schwab ja Langen. Langen taitaa puhua Schwabin puolesta, vai oletteko itse varjoesittelijänä? Ei, vaan puhutte Schwabin puolesta. Selvä. Ja Prendegast ei ole paikalla. SNDllä on sijainen. Ja sitten Roskoh ei ole paikalla myöskään, eli ALDE. Entäs Viren on, Viren on paikalla? ECR pitää sitoutuneista maineistaan kiinni. Eli me teemme tennisin kanssa yhteistyötä joka tapauksessa. Eli nyt annan ihan pian puheenvuoron sitten Jongille siitä, mikä, minkä, mitkä hän katsoo tärkeimmiksi asioiksi tässä käsiteltäväksi. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä käsillä oleva asia on suuri ongelma, jota ei välttämättä aina osata pitää näin tärkeänä asiana. Ei edes täällä parlamentissa, mutta kun katsotaan lukuja, niin Alankomaissa tämä petos taso on aika korkea. Vuonna 2008 meidän tukiyksikkömme sai yritysmaailmasta 8000 valitusta. Vuonna 2011 määrä oli 11 000 ja vuonna 2012 26 000, siis pelkästään Alankomaissa. Ja tänä vuonna luku on jo maaliskuun lopussa kahdeksassa tuhannessa valituksessa. Eli tämä on oikeastaan räjähtänyt. Erityisesti pienet yritykset ovat valittaneet käytänteistä. Yritys tämä toiminta on sellaista, että yritetään kiireeseen vedoten vaatia sopimuksen jatkamista tai päättämistä Kyse ei ole varsinaisesta sopimuksen sitomisesta, vaan jatkosopimuksen tipo tekemisestä. Ja käy niin, että jos siinä tekee virheitä, niin sitten joutuu pitkään matka, jat, maksamaan. Kyse on pienistä summista, jotka yritys häviää, mutta kun nämä ynnätään yhteen, niin sitten yhteissumma onkin melkoinen. Vuositasolla se on 400 miljoonaa euroa ainoastaan Alankomaissa. Tai siis yritykset menettävät tällaisten toimien kautta. Ja tämä aiheuttaa tietenkin sisämarkkinoiden näkökulmasta suuria ongelmia. Kyse on miljardiluokan tappiosta koko Euroopan unionin alueella. Euroopan parlamentti on käsitellyt asiaa jo aika pitkään. Me olemme laatineet jo kaksi päätöslauselmaa, jotka on myöskin hyväksytty menneinä aikoina vuonna 2008 edellisellä kaudella ja tällä uudella kaudella – päätöslauselma, jonka kollega Busutil laati vuonna 2011. Parlamentti toteaa selkein sanakäänteen, että Euroopan parlamentti on tunnustanut tämän ongelman olemassaolon, mutta konkreettisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Vuonna 2011 tein yhteistyötä kollega Otmar Karasin kanssa ja me laadimme kirjelmän muutamille komission jäsenille – ja me ehdotamme kirjelmässämme muutamia toimenpiteitä ja me olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on vihdoinkin esittänyt oman tiedonantonsa, jossa mainitaan nämä ehdotuksemme. Ja on tietenkin hyvä, että me yritämme päästä eteenpäin tällaisen oma-aloitteellisen tekstin kautta, mutta valitettavaa on, että tämä ennaltaehkäisevä toiminta on jäänyt taka-alalle. Eli että yrityksillä olisi tällainen tuki puhelinjärjestelmä käytössä. Sille on tarvetta, niin kuin Alankomaiden esimerkki on osoittanut. Eli näin saadaan selville, minkälaisia käytänteitä markkinoilla on käytössä. Ja olen kuullut myöskin yrityksiltä, kun olen käynyt vierailulla, että erityisesti pienikin yri, pienyrityksille tämä on suuri ongelma, koska se vaikuttaa yrittäjyystoimintaan. Eli mitä yritykset eivät välttämättä tiedä, mitä pitäisi tehdä, jos on sitten langennut tällaisen viritettyyn ansaan. Ja välttämättä yritykset eivät halua edes tunnustaa, että ovat langenneet ansaan, joten ovat aika lailla pidettyväisiä, eivät ryhdy vastatoimenpiteisiin. Jos tällainen yksikkö perustettaisiin, tukipuhelinjärjestelmä perustettaisiin, niin silloin ihmiset näkisivät, että eivät ole yksin tällaisten ongelmien kanssa taisteltaessa, niin silloin autetaan todellakin yrittäjiä ja myöskin pyritään taistelemaan tällaista petostoimintaa vastaan ja harhaanjohtavaa mainontaa vastaan. Eli meillä pitäisi olla tällainen eurooppalainen tietokanta näistä tavanomaisimmista harhaanjohtavista käytänteistä. Minun mielestäni tämä olisi hyvää vertailevaa toimintaa tukeva järjestelmä, mutta mitään vastaavaa ei ole olemassa. Ainakin meillä Alankomaissa tämä olemassa oleva tukijärjestelmä toimii hyvin, Eli silloin kun tähän tukiverkostoon ollaan yhteydessä, niin heille yrityksille kerrotaan heti, että älkää ainakaan vielä mitään maksako, vaan katsotaan ensin mitä muuta voidaan tehdä. Sitten meidän täytyy mennä vielä pidemmälle tämän käsittelyn suhteen, pidemmälle kuin mitä komissio ehdottaa. Jäsenvaltiossahan yritysten on aika vaikea lähteä taistelemaan tällaisia väärinkäytöksiä vastaan. Poliisi viranomaiset eivät välttämättä ryhdy toimintaan, koska eivät pidä sitä välttämättä tärkeänä tai rikollisena toimintana, joten me tarvitsemme direktiivejä, ei välttämättä lainsäädäntömuodossa, vaan tällaisia suuntaviivoja, jossa todetaan, että viranomaisen täytyy vakavasti suhtautua tähän asiaan ja että niiden pitää hanakammin toimia ja vaihtaa myöskin tietoja keskenään. Me tarvitsemme selkeitä suuntaviivoja näille lainvalvontaviranomaisille. Tässä suhteessa on olemassa vielä puutteita. Sitten Europolin rooli, siihen ei komissiotekstissä puututa laisinkaan jos Europolilta kysytään, että mitä voitte tehdä, voitteko tehdä mitään, koska kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta ja tappiota aiheuttavista toimista, niin Europol ilmoittaa, että tätä jäsenvaltiot eivät pidä prioriteettina, joten emme voi puuttua asiaan, joten kyllä tähänkin täytyy saada muutosta aikaiseksi. Ja sitten tämä välittäjäkysymys. Välittäjä asiahan hoidetaan, maksut hoidetaan postin kautta tai valitukset hoidetaan postin kautta, mutta tällä hetkellä postilla ei ole minkäänlaista tehtävää, varsinkin jos puhutaan näistä jättimäisistä roskapostiviesti hyökkäyksistä, ei postilla ole minkäänlaista tehtävää, joten tähänkin täytyy puuttua. Eli kyse on internet-alan toiminnasta ja pankkialan toiminnasta. Ja on olemassa lukuisia uh, ulosotto uh, tahoja, jotka yrittävät käyttää järjestelmiä väärin. Eli meidän täytyy todellakin puuttua tämän tyyppisiinkin kysymyksiin. Eli perintätoimistonkin toimintaan täytyy jollakin tavalla puuttua. Meillä on olemassa IMIT, ssi verkosto ja muita, niitä voitaisiin käyttää hyväksi, koska ne ovat jo olemassa. Eli monia toimintamalleja on tarjolla, niihin tullaan tulevina viikkoina paneutumaan ja ne jollakin tavalla lisätään tähän tekstiin. Me yritämme tässä nyt keskustella Euroopan sisäisistä toimenpiteistä, mutta ongelma siirtyy hyvin nopeasti unionin rajojen ulkopuolelle. Mehän tiedämme, että Australista käsin toimii suuri rikollisjärjestö ja me tiedämme myöskin, että entisen entisestä, mm, entisen Neuvostoliiton alueelta löytyy maita, jotka ovat syyllistyneet tällaiseen toimintaan. Eli komission täytyy katsoa myöskin unionin rajojen ulkopuolelle, kun tätä ongelmaa vastaan taistellaan. Tässäpä nämä keskeisimmät asiat. Näihin täytyy puuttua hanakammin, huomioida myöskin mitä parlamentti on aikaisemmin sanonut. Ja on valitettavaa, että komissio ei ole tarttunut seuraavaan kysymykseen. Ei ole pohdittu sitä, että jos lähdettäisiin vuoden 2005 direktiivin soveltamisalaa laajentamaan, mitä hyötyä siitä olisi tai mitä haittaa siitä olisi, jos se lisä, laajennettaisiin koskemaan myöskin yritysten välistä toimintaa, eikä ainoastaan yritysten ja loppukäyttäjien välistä to- sopimuksia. Minun mielestäni komissio oli puuttunut tähän asiaan, joten ehkäpä tähän voitaisiin paneutua, koska jos me saisimme Euroopan laajuisen yhtenäisen järjestelmän aikaiseksi, niin silloin meillä olisi myöskin mahdollisuus puuttua Euroopan unionin laajuisesti yhtä lailla tehokkaasti kaikissa maissa näihin ongelmiin. Kiitoksia. Um, no niin, meillä on aika paljon asioita tässä, mihin pitäisi tarttua. Ja mielenkiinnolla odotamme mietinnön valmistumista. Kiitoksia näistä ajatuksista varjoesittelijöille. Ja puheenvuoro seuraavaksi Colin Lange. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin kollega Schwab ei valitettavasti voi olla täällä läsnä. Hän joutui lähtemään muualle. Hän ilmoittaa, että hän on tyytyväinen komission ehdotukseen yritysten tuke, tukemisesta silloin, kun kyse on harhaanjohtavasta ja laittomasta vertailevasta mainonnasta. Kun katsotaan tämänhetkistä vähimmäisharmonisointiehdotusta, niin jäsenvaltioiden välillä on suuria täytäntöönpanoeroja ensinnäkin suojatason suhteen ja sen suhteen, miten viranomaistahot toimivat. Me tiedämme, että usein toiminta on rajat ylittävää ja rajat ylittävä toiminta laajenee entisestään, niin siinä tapauksessa markkinat pirstaloituvat entisestään ja tämä taas aiheuttaa yritysten toimintakyvylle suuria ongelmia. Ja tästäpä syystä onkin hyvä, että komissio haluaa muuttaa tätä tekstiä, joka liittyy harhaanjohtavaan ja laittomaan vertailevaan mainontaan, mutta Schwabin kannalta tärkeänä asiana on yhtäältä se, että lainsäädäntöehdotuksen pitäisi puuttua näihin epäoikeudenmukaisiin toimenpiteisiin täysharmonisoinnin kautta ja ottaen huomioon olemassa olevat direktiivit ja lainsäädäntöhankkeet. Vain ja sitä kautta voidaan tähän pirstaloituneeseen järjestelmään saada jonkinlaista tolkkoa. Lisäksi pitäisi ottaa käyttöön myöskin niin sanottu musta lista pahimmista harhaanjohtavista toimista, mutta sen pitäisi olla kattava ja johdonmukainen muiden vastaavanlaisten listojen kanssa tärkeänä pidetään sitä, että komission pitää myöskin valvoa näiden listojen käyttöä ja ryhtyä vastatoimenpiteisiin, mitenkäli jäsenvaltiot eivät näitä listoja käytä ja määräyksiä noudata, koska noudattamatta jättämisistä on olemassa lukuisia esimerkkejä. Mitä tulee vertailevaan mainontaan, niin meidän täytyy varmistaa, että olemassa olevaa oikeuskäytäntöä huomioidaan ja lisäksi täytyy varmistaa, että kaikki tietävät, että milloin voidaan ryhtyä oikeudelliseen toimenpiteisiin silloin, kun epäillään laittomasta vertailevasta toiminnasta. Ja sitten vielä tämä uusi komission ehdottama menettelytapa. Sitä laadittaessa täytyy välttyä turhalta byrokratialta ja liian pitkiltä menettelyiltä. Olemassa olevat menettelyt ovat jo muutenkin hankalia ja kalliita, varsinkin jos kyse on vain kansallisen tason toiminnasta. Schwab on tyytyväinen tähän mennessä tehtyyn yhteistyöhön ja tekee mielellä, mielellään yhteistyötä jatkossakin kollegoiden kanssa. Ja minäkin haluan kaikkia kiittää. Kiitoksia. Ähm. Paljon kiitoksia. Nyt sitten kukas muu on paikalla? Manders, puhutteko Rosforin puolesta? Ja sitten Biilen on myöskin varsinaisena varjoesittelijänä paikalla. Ja puhuuko Styler sitten jonkun toisen puolesta? Haluatte puhua varsinkin, varsinaisen oman puheenvuoron. Biilen saa ensimmäisen puheenvuoron. Hän on ECRn varsinainen varjoesittelijä. Pani przewodniczący, jest to pierwsza wymiana Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen näkemysten vaihto tästä aiheesta. Olen tyytyväinen siihen, että tämä, tämän asian käsittely on näköjään vauhdittumassa. Ja tässä kaikista näkyvin asia ovat nämä Ähm, nämä luetteloyhtiöt äh, ja niiden kautta on äh, syntynyt valtavasti tappioita. Äh, yritys voi joutua puille paljalle tällaisen, tällaisen ähm, luetteloyrityksen toiminnan kautta. Mm, tässä viittaisin nyt kolmeen seikkaan. Meidän pitäisi muistaa, että on olemassa sähköiset sisämarkkinat – ja niitä voidaan myös väärinkäyttää. Markkinointipetokset internetissä ovat nousussa. Ja toiseksi eh, rajat ylittävä ulottuvuus. Ja tässä viittaisin eh, vahvempaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä, joka on tärkeä tekijä silloin, kun halutaan torjua tällaista petollista toimintaa ja halutaan suojata kuluttajia sellaisia uhkia vastaan, jotka tulevat kolmansista maista. Ja sitten nämä tiiviimpi, lähesty, tiiviimpi yhteistyö ja jäsenmaiden välillä ja IMI-järjestelmän käyttö. Olen samalla kannalla kuin esittelijä tässä asiassa. Erilaiset oikeusjärjestelmät jäsenvaltioissa ovat tietenkin asia, jota, joka pitää ottaa huomioon. Ja yrittäjien pitää ryhtyä toimiin ilman väli, välittäjiä. Ja tässä käy usein niin, että pienten yritysten on kustannussyistä hyvin vaikea viedä asioita oikeusistuimiin. Tärkeitä viestejä, varoitusviestejä voidaan antaa myös internetissä, mutta edelleen kaikki tämän tyyppinen toiminta on edelleen ongelmallista, mutta haluaisin tukea tämän direktiivin uudistamista ja odotan kovasti yhteistyötä esittelijöiden kanssa. Kiitoksia paljon. Kuullaanpa sitten muilta jäseniltä mielipiteet. Styler ensimmäisenä, sitten Manders. Olisiko muita? Ensin Styler. Ja ennen kuin puhutte, niin toivotan vielä komission edustajan tervetulleeksi Doni DG Justiceista, eli markkinointiasiat ovat siellä erikoisalana. Kuulemme komission edustajaakin aikanaan, mutta Steiner ensin. Niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää. Tämähän on hyvin tärkeä aihealue. Syy siihen on se, että monet vaalipiirimme jäsenet joutuvat kärsimään City Guides, eli näistä kaupunkiopastapauksista. Jenny Clarken totesi, että Eurocity Guideit ovat muuttaneet itsensä, tehneet itsestään tällaiseksi Euroopan keski, keskeisimmäksi tärkeimmäksi pääyrityshakemistoksi. Ja halusin antaa teille tämän esimerkin. Tiedän, että City Guidesista puhuttiin aikaisemminkin täällä jo, mutta haluan, että tiedätte, että jos ryhdymme toimiin, niin voimme tilanteeseen vaikuttaa. Koska kun ihmiset vastaanottavat näitä kirjeitä, niin ne näyttävät siltä, että ne ovat ihan aitoja ja ihmiset eivät uskalla ryhtyä toimenpiteisiin ja nostaa meteliä näistä Tällaiset petolliset yritykset ovat aivan kuvottavia ja meidän on ryhdyttävä toimiin. Tässä on erinomainen esimerkki siitä, jossa jo, yhdenlainen organisaatio muuttuukin toisenlaiseksi organisaatioksi. Tämä ei tapahdu pelkästään Skotlannissa, vaan my- myöskin muissa Euroopan maissa. Eli mitä tahansa voimme teemme, tehdäkään auttaaksemme äänestäjiemme ja vaalipiireissä asujiamme täytyy tehdä. Uhreina ovat rehelliset, viattomat yritykset joihin tällainen peto, petollisten yritysten toiminta kohdistuu. Ja minun mielestäni sen takia tämä nyt alullaan oleva mietintö ja toimenpide on hyvin tärkeä. Juurikin sen takia, että vaalipiireissämme lukuisat henkilöt joutuvat tällaisen petollisen toiminnan uhreiksi. Mr. Manders. Kiitoksia paljon sitten Manders. Eh, Herra uh, voorzitter. puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Edustan täällä kollega Osfordia. Hänellä on muita tehtäviä hoidettavana. Kollega De Jong on tehnyt pitkälti hyvää työtä. Olisi hienoa, jos oikeuden yksikö voisi tutkia sitä, että kun katsotaan nykyistä direktiiviä, voitaisiinko sen pohjaa muuttaa, eli että meillä olisi sitten asetus käytössä, eikä direktiivi. Tässä suhteessa se olisi erittäin tärkeä asia. Meillä on käytössä digitaaliset sisämarkkinat ja silloin olisi tärkeää myöskin saada todellakin harmonisoidut eurooppalaiset toimintamallit käyttöön. Eli oikeudellinen perusta pitäisi olla yhdenmukainen. Jos Euroopan laajuinen oikeudellinen pohja on selkeä, niin silloin on helpompaa taistella myöskin tällaista rikollista toimintaa vastaan. Jos me laadimme selkeää lainsäädäntöä, niin silloin on myöskin helpompaa toimia kansallisella tasolla. Tietenkin me tarvitsemme kansallisella tasolla valvontaa, mutta se hoituu helpommin. Ja minä uskon, että yritysten mustamaalaaminen, sitä tapahtuu jo jäsenvaltiotasolla ja minä uskon, että tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi ja minun mielestäni tämä ei ole liian pitkälle menevää, sillä me tiedämme minkälaista painostavaa ja uhkailevaa toimintaa tietyt yritykset harrastavat. Ja me tiedämme, että tietyt yritykset tarjoavat palveluiden lomassa myöskin tällaisia oikeusturvasopimuksia, joita sitten käytetään hyväksi, joten meidän täytyy katsoa, että millä tavalla tämä toimii. Ja meidän täytyy katsoa myöskin näitä rikosoikeudellisia määräyksiä ja seuraamuksia ja sitä kautta varmistaa, että yritykset noudattavat olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kiitoksia. Good. Well, I think uh, we've had um, a... No niin, nyt on käyty läpi monta tärkeää asiaa. Mandersin esille ottama asia siitä, että monet asiat liittyvät tässä toisiinsa. Esimerkiksi, että yritetään periä yrityksiltä asiattomia maksuja liittyy rajat ylittävään toimintaan myös. On olemassa myöskin lainsäädännöllisiä seikkoja, jotka on otettava huomioon. Nimittäin pienyritykset eivät missä, millään muotoa kykene puolustamaan itseään ö, tuomioistuinten edessä ja ne usein pelästyvät tällaisia maksuvaatimuksia. Tällaisia yrityshakemistohuijauksia on tapahtunut paljonkin. Esimerkiksi Hollannin hallitus on niitä käsitellyt. Ja yrityksiä neuvotaan olemaan maksamatta heille lähetettyjä laskuja, maksukirjeitä. En tiedä, onko tällaisia menettelyjä ollut käynnissä muuallakin. Jos on, niin siitä on syytä olla huolissaan. Eli oikeudelliset kysymykset ovat sellaisia, joita pyydämme oikeudellisessa, oikeudellisten asioiden valiokunnassa työskentelevien kollegoiden miettivän. Ja haluaisimme kuulla tietenkin mielipiteitä tästä mietinnöstä, mutta mietintöhän on vasta pistetty alulle. Ja sitten täytäntöön panosta mainitsit ja mahdollisesta Europolin roolista siinä. Kansalaisvapauksien valiokunta voisi sitä pohtia tarkemmin. Kenties voisi tehdä hieman kampanjointityötä muissa valiokunnissa, jotta nekin, sielläkin kiinnostuttaisiin asiasta ja pk-yritysten auttamisesta, koska periaatteessahan yleistunne on se, että pk-yritykset ovat yksi merkittävä äänestäjäjoukkumme, mutta heitä usein heidät usein jätetään huomiotta. Ja tällainen yrityshakemisto eh, huijaustoiminta on juurikin sellaista, joka koskee pk-yrityksiä erityisesti. Ja toinen osa-alue, jota kannattaisi ehkä esittelijän miettiä, olisi, että muodostettaisiin, no, muistutettaisiin kaikkia telekompaketissa tehdystä yleisestä kyselytutkimuksesta ja mehän laadimme sinne tällaisen mahdollistavan määräyksen sinne pakettiin, että jäsenvaltiot voivat laajentaa telekom alan suojaavia toimenpiteitä myöskin pk-yrityksiin, jos he niin valitsevat. En tiedä, miten siinä on käynyt. Tätä pitäisi seurata tilanteen kehittymistä. En tiedä kuitenkaan, että kuinka moni viranomaistaho on tämän tilaisuuden käyttänyt hyväkseen. Ja pyytäisimmekin Rova Kruusea tarkastelemaan tätä asiaa ja selvittämään. Uskon, että telekom-ala on juuri sellainen ala, tämän markkinointialan, tai on juurikin sellainen ala, jo, jolla pk-yrityksillä on suuri riski joutua harhaanjohtavan markkinoinnin uhreiksi. Kuitenkin merkittävä kysymys kuuluu, miten voimme rahoittaa lisäsuojelutoimet pk-yrityksille tällaisina aikoina, kun varat ovat tiukilla. Tähän asiaan varmasti palataan, kun puhutaan markkinavalvonnasta. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot ovat haluttomia lisäämään investointejaan tällä toimialalla, ja tämä on sellainen asia, jota täytyy meidän täällä käsitellä. Eli tällaisia ajatuksia esittelijälle mietittäväksi. Olen todella iloinen, että komission edustajakin on paikalla, ja nyt teillä olisi mahdollisuus kommentoida täällä kuulemaanne ja sen jälkeen annan vielä esittelijä De Jongille loppupuheenvuoron ja hän kertoo meille loppuaikataulusta. Kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta puhua. Aivan ensiksi komissio on sitä mieltä, että tosiaankin Euroopassa meillä on ongelma harhaanjohtavissa markkinointitoimissa ja monet pk-yritykset kärsivät näistä tosiaankin tässä erilaiset toimijat voivat lähettää jopa 6 miljoonaa lomaketta vuodessa ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia yksittäisille yrityksille tuhannesta viiteen tuhanteen euroa vuodessa. Tämä voi olla iso summa pk-yritykselle. Ja 13 000 valitusta, joita tarkasteltiin viime vuosina 2011 olemme julkaisseet julkisen kuulemistilaisuuden tulokset ja tässä on puhuttu näistä merkittävistä tapioista 79 prosenttia yrityksistä haluaa vahvistusta. Ja tässä voidaan vahvistaa tätä kautta myös talouskasvua ja parantaa kuluttajan suojaa. Tässä tiedonannossa, jonka esitimme, me olimme sitä mieltä, että tällä hetkellä ainoa lainsäädäntö, joka suojaa yrityksiä harhaanjohtavalta markkinoinnilta, on asia koskeva direktiivi se on horisontaalinen väline ja tarjoaa vähimmäissuojan. Voi sanoa avoimesti, että olemme tietoisia siitä, miten rajallinen tämä direktiivi on. Joitakin, jo, jotkut sen säännöistä eivät ole eh, selkeitä ja lisäksi rajat ylittävä eh, täytäntöönpano on osoittanut, että siellä on porsaanreikiä olemassa ja näin olisi tärkeää, että jäsenvaltioiden rajat ylittävästi voisivat viranomaisetkin tehdä töitä tässä jäsenvaltioissa täytäntöönpano on olemassa olennaisessa asemassa. Julkaisimme viime vuonna tästä tiedonannon ja siinä tiedonannossa otetaan esiin parikin pääseikkaa. Ensinnäkin haluaisimme tarkastella lainvalvontakysymystä Ensinnäkin olemme siitä mieltä, että se on erityinen ongelma ja haluamme varmistua siitä, että sääntöjä noudatetaan kunnolla, eivätkä tekijät voi piileksiä toisissa jäsenvaltioissa. Tässä pitäisi olla yhteistä oikeusperustaa, jonka pohjalta voidaan töitä tehdä. Haluaisimme tarkastella myös merkittävää osaa tätä lainsäädäntöä meidän mielestämme, jota halutaan parantaa oikeusvarmuutta, pitää tehdä selke- selkeämmät säännöt ja täyttää nykyiset aukot, esimerkiksi mustalista ja määritellyt harhaanjohtavat markkinatoimenpiteet. Olemme tarkastelleet myös seuraamuksia, jotta varmistuisimme siitä, että ne ovat riittävä pelote ja ne ovat tehokkaat. Tässä on äh, siis ähm, prioriteettimme. Olen tyytyväinen esittelijän kommentteihin, valmistelijan kommentteihin. Me tarkastelemme myös ennaltaehkäisevää puolta ja me olemme yhteydessä my- myös ö, äh, Alankomaiden ähm, asiaa käsittelevään keskukseen, mutta on nähtävissä, että kaikista menestyksekkäinä ennaltaehkäisevä toimi tapahtuu liike-elämän piirissä. Olen sitä mieltä, että sellaiset yksiköt, jotka ovat lähempänä pk-yrityksiä, niillä on parhaat mahdolliset keinot ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin, esimerkiksi nämä hotline yhteydet. Odotamme kansainvälistä yhteistyötä ja kehitämme tätä eteenpäin, tätä aihealuetta. Ja, ja Yhdysvalloissakin on, ollaan ryhtymässä toimiin. Eli odotamme yhteistyötä myös Yhdysvaltain, Japanin ja Australian kanssa. Tässä voidaan tarkastella myös tämän asian rikollisoikeudellista puolta. Markkinoinnin pitäisi se pitäisi ulottaa tähän niin, että Europol voisi tarkastella tätä myös siitä näkökulmasta. Myös tämä direktiivi, jossa käsitellään markkinatoimia, me olemme julkaisseet että kertomuksen petollisista markkinointitoimista ja me ymmärrämme kyllä, millainen tilanne on näin direktiivin täytäntöönpanon osalta. Meidän mielestämme nykyiset säännöt vaikuttavat tehokkailta, mutta täytäntöönpanossa on ongelmia ja me tarkastelemme, millä tavoin voisimme parantaa täytäntöönpanoa ja tehdä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, parempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä. Lopuksi vielä mm, olen tyytyväinen näihin kommentteihin äh, sähköisistä markkinoista. Jos me puhumme yritysten välisistä markkinointitoimista, äh, sähköiset markkinat on tietenkin sellainen alue, jota pitäisi myös tarkastella, jos jos haluamme, että sääntömme toimivat myös tulevaisuudessa. Ja tässä, kun katsotaan jäsenvaltiotasoa, kun valmistelemme täytäntöönpano toimia ja mahdollisia yhteistyötilanteita tässä asiassa, haluaisimme, että mm, toimitaan mahdollisimman tehokkaasti, eikä asetettaisi liikaa hallinnollista taakkaa jäsenvaltioille. Kiitos. Good. Well, thank you. Hyvä ja kiitokset tästä hyvin kattavasta vastauksesta ja kantanne ilmauksesta monellakin osa-alueella. En usko, että mainitsitte, mutta komission työohjelmassa tai ainakin tiedonannossa mainittiin, että asiasta tulisi lainsäädäntöehdotus ennen tämän vuoden loppua. Mahtaako tämä olla teidän kunnianhimoisiin tavoitteihinne kuuluva? Niin nyt olemme ähm, vaikutusten arviointivaiheessa ja jos siinä äh, varmistutaan siitä, että tarvitaan lainsäädäntötoimia, silloin aiomme esittää vielä tänä vuonna ehdotuksemme. No niin, Eli jos pääsemme tämän mietinnön kanssa eteenpäin, niin siitä saatte sitten evästystä omaan prosessiinne, jotta pääsette vuoden loppuun mennessä tekemään ehdotuksen. Chairman, I missed answer on my uh, question. Niin, minä en saanut vastausta koskien tätä ehdotusta, että kun kyse on nyt kuitenkin digitaalisten markkinoiden aikakaudesta, niin ehkäpä direktiivin sijaan tulisi käyttää asetusta. Manderson kysyy tämän kysymyksen aina, joten komission edustajan pitäisi aina olla valmistautunut vastaamaan. Voitteko toistaa vielä tämän kysymyksen? Well, I can do that, yes. No mikä ettei. Niin sanoin, että Tämä kuuluu digitaalisiin sisämarkkinoihin, jolla ei ole rajoja laisinkaan, joten meidän tulisi siirtyä harmonisointiin, lainsäädäntöön, ja se voisi toteutua asetuksen eikä direktiivin kautta. Eli oikeusperustaa tulisi muuttaa ja käyttää asetusta. Uh, thank you for the... Kiitoksia kysymyksestä. Mitä tulee tässä välineen valintaan, direktiivi vai asetus, täytyy muistaa, että meillä on erittäin kehittynyt järjestelmä kansallisessa lainsäädännössä. Ne se ei kata ainoastaan tätä aluetta, vaan myös laajemman alueen ajatellen kilpailua ja muita käytäntöjä myös markkinoinnin ulkopuolella. Ja me emme haluaisi vaikuttaa näihin kattaviin järjestelmiin, koska ne ovat hyvin tehokkaitakin. Siitä syystä meidän mielestämme alue, tällä alueella eh, toiminnan pitäisi täydentää nykyisiä sääntöjä ja tästä syystä tässä vaiheessa olemme sitä mieltä, että direktiivi on tässä sopivin väline. Good. I'm not sure you can... En ole ihan varma, että Manders vakuuttui vastauksestanne, mutta nyt vastaus on kuultu. Äh, me kuitenkin äh, sympatiseeraamme tätä lähestymistapaa täällä. Dennis Young, haluatteko nyt vetää vielä yhteen tämän keskustelun ja puhua vielä hieman tarkemmin tämän hetkisesti aikataulusta? Kiitoksia Malcolm ja kiitokset kaikille, jotka käyttivät puheenvuoroa tämän keskustelun aikana. Ihan vain sen verran, että me kuulimme hyödyllisiä täydentäviä kommentteja. Mutta täytyy muistaa, että oma teksteissä lyöntimäärä on rajoitettu, joten ei tähän hirveästi voida enää ympätä. Paljon kiitoksia myöskin komissiolle. En hirveästi puuttunut komission ehdotukseen, koska olen pitkälti tyytyväinen komission ehdottamaan lähestymistapaan. Se, mitä tiedonannossa mainitaan, niin on hyödyllistä, tietenkin pidemmälle voitaisiin mennä. Ja sitten mitä kustannuksiin tulee, minäkin toivoisin, että me toimimme kustannustehokkaasti menojen puolella. Eli ei pitäisi luoda uusia suuria ohjelmia, mutta tässä tilanteessa, jos nyt tarkastellaan tätä kustannustehokkuutta, 400 miljoonaa menetetään tästä ilmiöstä johtuen vuositasolla, niin tietenkin pitää huomioida, että paljonko järjestelmä maksaa ja paljonko siitä olisi käytännössä taloudellista hyötyä. Ja minäkin olin yllättynyt, että Libe ja jurivaliokunta ehkä voisivat ottaa kantaa. No aika ei ole hirveästi käytettävissä, aikataulu on aika tiukka. Jos toukokuun toisella viikolla tämä tekstini niin pitäisi olla kääntäjien käytettävissä ja sitten 30. toukokuuta tästä pitäisi äänestää, joten jos muut valiokunnat haluavat lausuntonsa laatia, niin aika tiukka aikataulu tulee eteen ja se tarkoittaa myöskin meille tiukkaa toiminta-aikaa. Sihteeristö on ilmoittanut minulle, että me voimme lokakuun kakkosessa äänestää asiasta ja se tar- tarkoittaa sitä, että jos komissio haluaa ennen vuoden loppua ryhtyä lainsäädäntötoimenpiteisiin, niin emme voi tätä omaa aikataulun mennä venettää juuri laisinkaan. Tietenkin on hyvä, että muita valiokuntia kuullaan ja lausuntoja nähdään, mutta toivottavasti se nyt ei aiheuta ongelmia sitten tämän käytännön toiminnan suhteen. Okay, well, um, I think that that's a... No niin, minusta tämä on aivan järkevä aikataulu, kun pidetään mielessä, että meillä on käsissämme mahdollisesti lainsäädäntöehdotus jo siihen mennessä. Voipa olla, että haluamme tarkastella teidän tarkistustenne jätön määräajan ja 5. syyskuuta välisen ajan, väliin jäävää ajanjaksoa ja miettiä, että voidaanko siinä tehdä vielä tarkennuksia. Kiitoksia paljon komissiolle. Tämä on hyvin tärkeä projekti ja innovatiivinen projekti tältä valiokunnalta ja olen oikein iloinen, että siihen on nyt ryhdytty. No sitten siirrytään kahteen asiaan, jotka liittyvät toisiinsa. Ja tunnin päästä pitäisi kokouksen olla ohi. Eli meillä on ensinnäkin vakuutusedustusdirektiiviä koskeva lausunto, joka annetaan Ekon valiokunnan mietintöön. Styler on meidän valmistelijanamme ja Karas on EPPn varjovalmistelijana. En tiedä, onko täällä muita varjohenkilöitä paikalla annan valmistelijalle ihan pian puheenvuoron. Ja sen jälkeen meillä on sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat. Tiedän, että panseeri ei ole paikalla, mutta edustaja Kofferaati esittelee sitten valmistelijan puolesta tämän asian. Valitettavasti Pietikäinen joutui lähtemään Ekon valiokuntaan, mutta täällä on henkilö puhumassa hänenkin puolestaan. Ja joku mukaan oli paikka. Kuka liberaalien puolesta puhuu? No, ehdottaisin, että nyt edetään sillä tavalla, että kun meillä on tarkistuksia käsiteltävänä, niin otamme ensin Stylerin ja Karasin ja sitten mahdolliset ö, lausunnot kompromisseista ja sen jälkeen siirrymme Panseerin mietintöön. Meillä on komissionkin edustaja Van Hula, jos oikein tiedän. Ei, vaan Van Hula on mennyt jo eläkkeelle, siirtynyt eläkkeelle. Ai jaa, siirtynyt eläkkeelle, no selvä. Kukas puhuu komission puolesta? Uh, Stim Ryan, okay. You're, yes. Are you going to cover... Stim Ryan täältä vakuutusasioista vastaavasta yksiköstä. Kukas huolehtii vakuutuksista? Deputy head of the... Minä olen varainhoitoyksikön varajohtaja. Mä aion puhua. Okay. Kiitoksia joten aloitetaan sitten vakuutusedustajista ja annan puheenvuoron Stylerille ja sen jälkeen Karasille. Mr. Ch- kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varjoesittelijöille myöskin. Me olemme yrittäneet tässä päästä kompromissitarkistuksiin ja haluaisin kiittää erityisesti herra Karasia eh, siitä, että hän tuli eh, kokoukseen. Kaikki ovat hyvin kiireisiä ja tässä vaiheessa on sanottava, että kompromissit eivät ole vielä täysin valmiit. Herra eh, Karasilla on ollut tässä aikapaineita, mutta toivottavasti meillä on 25. huhtikuuta aikaa. Sitä ennen pääsemme varmasti sopimukseen. Tässä on hiukan sekaannusta joistakin kompromisseista, mutta ehkä käyn läpi niitä varsinkin niitä, jotka mielestäni ovat tärkeimmät. Er- ykköskompromissi, joka koskee vertailo nettisivuja, se oli mielestäni tärkeä. Me puhuimme tässä siitä, että tarvittavasta tiedosta, joka pitäisi antaa vakuutuksista vakuutusedustuksesta. Me halusimme ottaa tähän tämä vertailu nettisivuston eh, siitä syystä, että tämä tyyppinen eh, olisi mukana siinä. Ja sitten kompromissi kakkonen eh, neuvoista, henkilökohtaisesta neuvo, neuvonnasta. Se oli tärkeä kohta. Ja kompromissi neljä, joka liittyy aikajänteisiin, siihen tarvitaan selvennyksiä, selvennyksiä. Ja jos katsotaan vielä tätä sitomista ja niputusta, siitä myös kompromissi eli kun ostetaan tuote ja se on sidottu toiseen, kyse oli kuluttajan valinnasta. Vaikka olemme yrittäneetkin puuttua tähän, ja yritetään niputtaa näitä tuotteita. Me yritämme varmistua siitä, että kuluttajat silloin, kun on niputettu tuote, he ovat tietoisia siitä, että he saavat ostaa sen tuotteen, jonka haluavat. Eli tämä oli mielestäni hyviä, hyvin tärkeää ajatellen kuluttajien valintamahdollisuuksia. Ja meillä on 16 kompromissia kaiken kaikkiaan, ja jos nyt mennään eteenpäin kompromissiin seitsemän, se on melko selkeä, ja eh, se puuttuu ODR-kysymyksiin, ja eh, sitten kahdeksan artikla seitsemän, siinä on hiukan sekaannusta, kohta yksi F, herra Karas varmasti muistaa tämän tässä puhuttiin luetteloista ja maksuista, palkkioista. Me yritämme olla tässä johdonmukaisia, mutta tässä pitää painottaa kuluttajaa. Eli jos tähän puututaan, niin tänä aamuna juuri tästä keskusteltiin. Tässä on, tässä on Meidän täytyy selventää juuri tätä kohtaa. Ja jos nyt mennään sitten äh, kompromissitarkistukseen yhdeksän, ja tarkastelemme sitä hetken aikaa, minun mielestäni sekin on aika itsestään selvä. Ja äh, siinä on äh, sana gives provides tilalla. Ja jos tässä itse ei ole mukana tässä touhussa, niin Tämä saattaa vaikuttaa hiukan sekavalta, mutta kompromissi 12, siinä hallinnolliset menettelyt, ja jos mennään nyt siitä sitten eteenpäin 14, 15, 16, ne ovat itsestään selviä. Ja sitten tämä luet, luettelo. Tähän hiukan selvennystä. Ajattelimme ensin, että tässä pitäisi määritellä henkivakuutus, ei-henkivakuutustuotteet. Henkivakuutustuotteissa meillä on tietyt hyvät käytännöt ja ja sitten muut kuin henkivakuutustuotteet, niistä kompromissi artikla 17. Eli kaiken kaikkiaan olemme yrittäneet laatia näitä kompromisseja. Ja tärkeää on se, että näissä ristiriitaisissa kysymyksissä on saatu aikaan kompromisseja loppujen lopuksi me pyrimme varmistumaan, eh, että kuluttajan näkökulmasta kuluttajat saavat parasta palvelua ja kaikenlaiset eh, skandaalit, joita on ollut, ajatellen nämä eh, väärinmyynnistä, väärinmyyntiä ja myyntiprosesseja. Tärkeää, että ne otetaan huomioon. Odotan kovasti, mitä herra Karas sanoo. Ja näihin muihin kysymyksiin hän varmasti myös puuttuu. Ähm, Paljon kiitoksia sitten Otmar Karas. Herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, hyvät kollegat. Alkuun kiittäisin kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä ja halukkuudesta löytää kultainen keskitie ja kuunnella keskusteluissa toinen toisiaan. Eli oltiin todellakin valmiita kuuntelemaan ihan kaikkia. Kiitokset siitä. Kun katsotaan finanssia, velkakriisiä, ja jos halutaan vahvistaa toimia, niin se edellyttää kuluttajien luottamuksen vahvistamista rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden toimintaan. Se on yksi tavoitteistamme. Vakuutus edustaja ja vakuutusvälittäjä direktiivin uudistamisen täällä on jo viidattu. Kompromissitarkistuksia on jo pöydällä. Niistä olemme keskustelleet yhdessä ja niitä on nyt tarkoituksena vielä viilata parempaan muotoon. En nyt viittaa tässä sen kummemmin artikloihin, mutta meillä pitäisi olla internet-hintavirtailusivustus käytössä. Siitä on hyötyä palveluiden tarjoamisessa, eli soveltamisalan pitäisi kattaa myöskin nämä sivustot. Mutta ulkopuolelle pitäisi jäädä nämä kuluttajansuojajärjestöjen vaatimat ö, ratkaisumallit ja mitä tulee sitten näihin niputettuihin tuotteisiin, tähän liittyen määräykset ovat tiukempia. Eli vaihtoehtoiset palvelut, kuten vai- vakuutukset, voidaan niputtaa johonkin palveluun. Sitten mitä tulee vaihtoehtoisiin riidanratkaisuun menetelmiin yrityksen ja kuluttajan välillä, niin tässä on huomioitava maaliskuussa hyväksytty direktiivin sanoma. Tässä ehkä vaaditaan tiettyä sopeutumista tilanteeseen, mutta myöskin tarkoituksena olisi välttää päällekkäistä työtä ja turhaa Äh, byrokratiaa. Ja sitten mitä tulee maksuihin ja kustannuksiin, esittelijä vaatio siihen. Me vaadimme sitä, että maksut selvitetään vain ainoastaan pyynnöstä. Sitten viidenneksi, mitä tulee delegoituihin säännöksiin, näin tärkeillä aloilla ei tulisi käyttää tätä lähestymistapaa, sillä kyse on tässä yhteydessä lainsäädäntötekstin keskeisimmistä seikoista. Jurivaliokunta on ilmoittanut että viittaus tähän riippumattomaan toimijaan poistettaisiin. Tämä on sisällöllisesti juuri oman näkemykseni mukainen. Jurin kanta osoittaa, että MI FID 2 menee tältä osin liian pitkälle. Ja että tämä johtaa epätasapainoiseen kilpailutilanteeseen eikä ole omiaan lisäämään avoimuutta ja järkevää kustannushyötysuhdetta. Eli tämä saattaa loppujen lopuksi johtaa kasvaviin loppuhintoihin. Ja tämä saattaa aiheuttaa myöskin ongelmia niissä maissa, joissa yleensä ei käytetä minkäänlaista Äh, maksua, äh, kun kuluttajille annetaan jotain tietoa. Eli tiedon välityksestä ei mak- äh, veloiteta minkälaista maksua. Muultoin olemme tyytyväisiä tähän tekstiin, mutta meidän tulisi kuitenkin huomioida jurivaliokunnan esittämä lausunto. Olen erittäin tyytyväinen tähän käytyyn keskusteluun ja toivottavasti saamme myöskin laajan enemmistön tämän ehdotuksen taakse. Kiitoksia. Good. Uh, thank you very much. Um, Kiitoksia paljon. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? Hatsimakakis, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijä Karakselle. Hän tietää, mistä puhuu, sillä hän on Ekonin jäsen ja hän tuntee Mifitin ja sen suhteen tähän pöydällä olevaan tekstiin. Muutama lyhyt huomautus. Ensinnäkin mitä tulee tähän rekisteröintiin ja sijoittautumisvapausehdotukseen, IMD1, eli alkuperäisessä tekstissä tämä on jo mainittu ja tähän liittyvä ehdotus on ihan ok. Mitä tulee riidan ratkaisuun joukkokanteiden osalta, no en ole aivan varma asiasta, sillä jos katsotaan Mifittiä, ja riidanratkaisudirektiiviä, niin se liittyy kuluttajan välisiin kysymyksiin. Eli tämä vaatisi tekstin suhteen pieniä tarkistuksia, kuten kollega Karas totesi. Mitä tulee yritysten ja loppukuluttajien välisiin suhteisiin, me tiedämme, että se kuluttaja voi olla myöskin yksityinen taho. Eli tässä, tästä syystä meidän tulisi katsoa, mitä mifitissä ja yleisasetuksessa sanotaan. Eli meidän tulisi keskittyä juuri kuluttajaan. Sitten kuluttajan valistustoimintaan. Minä olen sitä mieltä, että asiakkaan pitäisi saada tietoa pyynnöstä näistä tietyistä maksuista. Eihän sitä ole haittaa, jos avoimuutta lisätä lisätään. Ja sitten 11D-kohdan poistamisehdotus, eli silloin kun kyse muista tuotteista kuin henkivakuutuksista, niin niihin liittyvät tiedot pitäisi myöskin olla saatavilla silloin, kun kuluttaja niitä pyytää. Oikein paljon kiitoksia. Thank you. Uh, Mrs. Kiitos ja sitten Roitava. Děkuji, já velmi oceňuji práci, kterou zpravodajové odvádějí tady na... Niin, minä arvostan kovasti esittelijän työtä tällä alueella. Yksi asia tässä tulee koko ajan bumerangina takaisin. Saksalaiset kollegat tai Saksaa puhuvat kollegat sanoivat, että kuluttaja voi tietenkin olla myös asiakas. Tämä pätee ma Saksan tyyppisiin maihin kuluttajalainsäädäntö on sellainen, että siinä ovat mukana pk-yritykset, mutta muissa maissa tämä riippuu kansallisesta lainsäädännöstä, tulevatko pk-yritykset mukaan. Valitettavasti sekin tasavallassa ei edelleenkään ole mahdollista soveltaa tätä. Ja jos me emme harmonisoi näitä määritelmiä, näitä yksikköjä, jotka tulevat kuluttajan suojalainsäädännön piiriin, me emme voi sopia muistakaan toimenpiteistä. Haluaisin eh, pyytää joustoa kollegoilta. Tämä on eh, asia, joka on ollut esillä jo kahdeksan vuotta. Tätä kannattaa miettiä harmonisoitua määritelmää niille yksiköille, jotka tulevat kuluttajansuojalain säädännön piiriin. Eh, aivan kuten kuluttajatkin, niin PK-yritykset joutuvat samantyyppisiin tilanteisiin yritysten kanssa ilman omia asianajajiaan ja ovat huonommassa tilanteessa. Thank you for those, uh, Kiitoksia näistä yksityiskohdista. Minulla olisi kommentti aivan spesifisellainen. Huomasin nimittäin, että Steinerin kompromissitarkistuksessa kaksi hän puhuu neuvonannosta tarkoittaen sillä henkilökohtaista neuvontaa, joka tarjotaan asiakkaalle. Personal advice, henkilökohtainen neuvonta. Tässä näyttää nyt olevan näiden kahden termin välillä hieman sekaannusta. En tiedä, mitä hänellä oli mielessään nyt määrittelyjen suhteen, koska tämä advice-termi ja koko neuvontakysymys on äärimmäisen tärkeä kuluttajasuhteissa erityisesti rahoituspalvelualalla eli että annetaan asianmukaista neuvoa ja että kyseessä on puolueeton neuvonanto. Ja ottaen huomioon myöskin kuluttajan olosuhteet. Eli haluaisin kuulla nyt, oliko tarkoitus yhdellä termillä korvata toinen vai mikä tämä määrittelytilanne on. Ja luulisin, että Styler, tai itse asiassa edu, edustaja Ryan voi kommentoida ja sitten Steiner vetää yhteen tämän keskustelun. Eli Ryan ensin. Thank you very much. Um, let, let me just uh, at the outset that this... No niin, haluaisin korostaa aivan alusta alkaen, että kyseessä on osa pakettia, jonka toimenpiteet eivät koske pelkästään BREPSin ehdotusta, josta keskustellaan tänään, vaan myöskin MIFID-ehdotusta, eli rahoitusmarkkinadirektiiviä, joka on vuoden aivan avain asia. Ja tässä on tiettyä yhtäläisyyttä, rinnakkaisuutta, ja sitä tarvitaankin näiden direktiivien välillä. Tämä on tietenkin sellainen ehdotus, joka on kuluttaja suojaan liittyvä ja jäsenvaltioiden lainsäädännön ja käytäntö, käytänteiden yhdenmukaistamiseen liittyvä. Nyt ollaan vähentämässä erityisesti pk-yritysten taakkaa, ettekä ylläty, kun kuulette, että komissio on enemmän kuluttajan suojelun puolella, koska kun esitimme ehdotuksemme, niin esittelimme myöskin hyvin kattavan vaikutusarvioihin, arvion, jossa arvioitiin kattavasti vaikutus PK-yrityksiin. Ja uskoisin, että komission ehdotuksessa on hyvä tasapaino lisääntyneen kuluttajasuojelun ja PKille sälytettävän taakan välillä sellaisena kuin se siinä vaikutusarvioinnissa tuli esille. Lukuisista yksittäisistä spesifeistä kysymyksistä sanoisin, että komission ehdotuksen avainaspektit liittyvät ensinnäkin soveltamisajan laajentamiseen, eli niin, että tämänhetkinen direktiivi kattaisi kaikki myyntikanavat, siis vakuutusten myyntikanavat ja myöskin tällaiset lisäpalveluiden tarjoajat, esimerkiksi autojen vuokrausyritykset ja matkayhtiöt ja sen sellaiset. Ja toinen tärkeä asia on se, että palkkiot, palkkiot täytyy esittää täysin avoimella tavalla. Ilman näitä kahta elementtiä meillä olisi mielessämme iso kysymysmerkki siitä, onko ehdotuksesta mitään lisäarvoa saatavissa. Eli mitä tulee sitten avoimuuteen palkkioiden osalta, niin me uskomme, että ehkäpä tietyn siirtymäajan jälkeen koskien muita kuin henkivakuutuksia palkkioita pitäisi, pitäisi koskea täydet avoimuusmääräykset ilman, että kuluttajan täytyy itse niitä pyytää, niitä tietoja. Minun mielestäni tämä on aivan välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että eri toimijoilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet eri myyntikanavien välillä ja jotta kuluttaja saa asianmukaisen sopimuksen aikaiseksi myyjän kanssa. Kuluttajan pitää pystyä saamaan tietoonsa tuotteen täysi hinta, sen, siihen liittyvät kulut, jonkinlaiset, jonkinlainen käsitys voittomarginaalista ja riskeistä. Eli tämä on todellakin komission ehdotuksen ytimessä. Ja jos siitä kovasti poiketaan tai sitä vähennetään, niin mielestämme silloin puututaan aivan ydinasioihin. Mitä sitten tulee riippumattomiin vakuutusten myyjiin ja ehdotukseen poistaa komission vaatimukset tästä, tässä suhteessa, niin kyseessä on itse asiassa vain independent eli riippumattoman sanan määrittelystä. Tällainen vakuutusvälittäjä tai myyjä, joka saa myyntipalkkion, ei semanttisessa mielessä kuulu riippumattoman määritelmän piiriin, mutta kyseessä on todellakin semanttinen määrittely. Mitä tulee taas ammattipätevyysvaatimuksiin vakuutusvälittäjien kohdalla, niin tämä on itse asiassa yksi esimerkki niistä aloista, joilla tarkistuksilla on taipumus poistaa komissiolta delegoitujen säädösten käyttövaltaa. Ja haluaisin huomauttaa, että kysymys on aika horisontaalinen luonteeltaan, nimittäin aina kun tarkistuksia esitetään, komission delegoidun säädösvallan poistamiseksi, niin silloin pois myöskin ne yksityiskohtaiset määräykset, jotka ykköstason ehdotuksessa ovat, pitäisi poistaa myös, koska noissa tapauksissa komissio on ehdottanut, että delegoitua säädösvaltaa käytetään juuri siksi, että tarvitaan yksityiskohtaisempia säädöksiä. Eli ellei lainsäädäntöelin näitä pane täytäntöön näitä määräyksiä, niin silloin tarvitaan tarkempia lisämääräyksiä. Kun puhutaan vakuutusvälittäjien kansainvälisestä tai rajat ylittävästä toiminnasta, niin tässä on hyvä esimerkki juuri edellä mainitun kaltaisesta tilanteesta. Ja on muitakin piirteitä tai elementtejä, esimerkiksi juuri tämä sitomis- ja niputuskysymys, jossa toivoisimme, että koko markkinoilla olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet, jotta rahoitusmarkkinadirektiivin kanssa saataisiin aikaiseksi yhtäläinen tilanne. Eli meidän täytyy seurata hyvin tarkasti, mitä MIFIDistä tuosta rahoitusmarkkinadirektiivistä äänestetään. Mutta vetäkseni tämä nyt yhteen, toteaisin, että tämä on kuluttajan suojaan tähtävä ehdotus emmekä me usko, että komission ehdotuksesta koituu kestämätöntä taakkaa PK-yrityksille ja että katetaan myöskin äh, täysimääräisesti kaikki vakuutusten myyntikanavat ja taataan palkkioiden avoimuus ilman, että kuluttajien tarvitsee niitä pyytää ja erikseen vaatia. Eli tässä on oikeastaan komission etimen, äh, e- esityksen ydin. Kiitoksia paljon kattavasta puheenvuorostanne. Ja nyt annan vielä edustaja Stylerille puheenvuoron. Hän vetää tämän yhteen ja kommentoi varmaankin esille otettuja asioita halutessaan ja kertoo meille vielä tämän prosessin viimeisistä vaiheista ja aikataulusta. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle ja varjoesittelijöille. Me varmasti kaikki olemme samaa mieltä, että haluamme parempaa kuluttajansuojaa tällä alueella – olen samaa mieltä komission edustajan ja muidenkin kanssa siitä, että me haluamme olla linjassa, samassa linjassa kuin tämä nykyinen ehdotus. Mitä tulee Harborin kannanottoon neuvonannosta, haluamme välttää, että neuvoja annetaan, e, välttää sen tilanteen, että neuvoja annettaisiin, jolle sitä ei ole räätälöity asiakkaalle – on tärkeää, että otetaan huomioon se, että kyse ei ole pelkästään tuotteen selityksestä. Täytyy saada tähänkin selvyyttä. Me haluamme siis varmistua siitä, että kun esitämme ajatuksemme kuluttajan suojasta, ne ovat käsittääkseni aika erilaisia kuin ekonvaliokunnassa ehdotetaan meidän täytyy parhaan kykymme mukaan varmistua siitä, että parannamme kuluttajan oikeuksia emmekä huonona niitä. Meillä on siis kompromissipaketti käsittelyssä ja niin kuin sanoin, me ei, meidän pitäisi nyt yrittää ehkä eh, saada aikaan toinen varjo käsittelijöiden kokous eh, ennen 28. huhtikuuta. Ehkäpä ensi viikolla Strasbourgissa voisimme pitää kokouksen. Eh, useimmat ovat siis paikalla, sehän on mahdollista. Jos se ei ole, niin ehdottaisin, että 23. päivä huhtikuuta, kaksi päivää ennen, ehkä saamme aikaan sopimuksen kompromisseista ennen 23. päivää jos ei siis Strasbourgissa, niin olisi suureksi avuksi, jos sellainen joka tapauksessa saataisiin järjestymään. Haluan kiittää tuesta ja avusta tässä asiassa. Tämä ei ole mitenkään helppo asia, koska siinä on monimutkaisia kysymyksiä. Ja käsittääkseni myös nämä yhteistyösuhteessa muihin direktiiveihin. Tässä ollaan oikeilla linjoilla. Olen tyytyväinen äh, ajatuksiinne ja odotan kovasti lisäajatuksia, joita voidaan vielä äh, laittaa tänne mukaan, jotta saadaan selvennettyä näitä asioita, mutta aikaa ei ole paljon. Kompromisseja on tällä hetkellä jo 16, mutta äh, tosiaankin tämä on suureksi avuksi äänestyksessä. No niin, kiitoksia paljon aikataulun asettamisessa ajatuksena oli, että käytäisiin kunnan keskustelutarkistuksista ennen niiden näkemistä. Olisi hyvä, jos Karas, joka on nyt tässä ilman muuta avainhenkilö, saisi asiaa vietyä eteenpäin ja keskusteltua aiheesta. Ja olen pahoillani, että te varmastikaan saat tässä nyt paljon poliittisilta ryhmiltä tukea. No niin, sitten vielä tänä aamuna, tai oikeastaan nyt jo kohta iltapäivällä, saadaan työpäätökseen käsittelemässä viimeinen asiakohta, eli sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat. Kofferaati esittää edustaja Panseerin valmisteleman lausunnon. Lange ja Pietikäinen ja Makakiskin mahdollisesti haluaa puhua. hän yleensä on aina kiinnostunut ja Gueltakin on edustaja, joten pyydän varjoesittelijöitäkin tai varivalmistelijoitakin puhumaan. Mutta ensin Kofferaati, joka esittelee kompromissitarkistuspaketin. Ja seuraavaksi pyydän edustaja Lindea kommentoimaan ja sen jälkeen siirrymme kohtaan viimeiseen kohtaan, eli Kofferaati. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, pyydän anteeksi, että kollega Antoni Panseri ei päässyt paikalle. Hänellä oli muita tehtäviä nyt Maghreb-maiden valtuuskunnan puheenjohtajana samanaikaisesti. Antonio suositti meille, että, tai minulle, että kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä, varjovalmistelijoita tähän mennessä tehty, tehdystä hyvästä työstä, erinomaista työstä ja sen teen toki mielelläni viimeisestä kokouksesta lähtien, joka järjestettiin varjovalmistelijoiden kanssa. On tullut esiin huomautuksia koskien joistakin, joitakin tarkistusehdotuksia e, ehdotuksista. Antonia on tässä kirjoittanut, että kompromissit ottaen huomioon ne ehdotukset, joita kollegat ovat tehneet, ovat seuraavan kaltaiset ihan lyhyesti yhteenvetäen nämä ähm, muutokset. G-kompromississa on yksinkertaistettu muotoiluun äh, lisäkuluista, jotka eivät kuulu avainsijoitusasiakirjoihin. Kompromissi Iissä on vahvistettu ehdotus, jossa määrätään, että valiokunta, kunnan täytyy käyttää teknisiä standardeja, jotka ovat laatineet Euroopan tason päävalvontaviranomaiset. Ja kuluttajien täytyy nämä vahvistaa ennen kuin ne hyväksytään. Siis se oli varmaankin komissiosta, tulti korjaa. Mitä tulee riskiluokitteluun ja siihen liittyvän järjestelmään, niin värillinen, graafinen, visuaalinen esitysjärjestelmä olisi otettava käyttöön. Tämä malli ottaa innoituksensa Portugalista, jota on, joka on sitä jo käyttänyt pitkän aikaa. Ja tämä on kompromissi, joka esittelijän mielestä on kuitenkin tällainen liian, äh, parempi kuin tällainen liian yksinkertainen, äh, parempi kuin liian yksinkertainen äh, liikennevalojärjestelmä. Ja sitten J-kompromissi. Tässä on otettu uudelleen avainsijoitusasioiden sisältämien tietojen ja sitovien sopimusasiakirjojen välinen yhteys. Ja sitten vielä kompromissi osta, joka liittyy vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun. Todetaan, että jotta voitaisiin määrittää nämä toimialat tarkemmin, on esitelty, tässä on otettu mukaan kaikki esitetyt, aiheesta esitetyt tar- tarkistukset ja lisäksi on otettu mukaan viittaus myöskin olemassa oleva direktiivi tästä aiheesta ja myöskin uusi kappale, jossa määritellään ennalta määrätyt kynnysarvot, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä ja ö, rajoittaa tämän instrumentin väärinkäyttö. Kuten tiedätte, Eilinen kokoustulos kumottiin sen takia, että valmistelija joutui lähtemään, mutta varjoesittelijöillä ei ole mitään estettä esittää huomautuksia. Minä kuuntelen ne täällä tarkasti ja toimitan ne edustaja Pansierille. Joka tapauksessa tiedoksi teille vain, että valiokunnan sihteeristön kanssa on sovittu, että viimeinen kokous järjestetään ennen äänestystä, joka tapahtuu 25. päivä tätä kuuta. Eli tuo voi olla se tilaisuus, jossa huomautukset tai kommentit, joita varjoesittelijöillä ja voi olla aiheesta ja joita edelleen tässä kiitän, voidaan uudelleen esittää. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon, että esititte Panzerin ajatukset täällä. Sitten Langen. Firstly, I want... Alkuun haluaisin edustaja Pietikäisen nimissä kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja laadituista kompromissitarkoituksista. KID-ehdotus on omiaan parantamaan rahoitus palvelusektorilla parempaa kuluttajan suojaa ja myöskin sisämarkkinoiden toiminta tehostuu tätä kautta. Kun katsotaan näitä tarkistuksia ja kompromissitarkistuksia, niin minä uskon, että monilla aloilla voidaan päästä yhteisymmärrykseen, mutta tietystä asioista täytyy vielä jatkossa keskustella. Riski ja riski profilointi kysymys on melkoinen haaste ja ei ole oikeastaan vielä selville, mihin suuntaan komissio aikoo mennä. Yksittäiset riskiindikaattorit eivät välttämättä riitä hoitamaan asiaa kuntoon ja tilanne saattaa olla harhaanjohtava. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että olemassa oleva järjestelmä ei riitä kertomaan siitä, että miten esimerkiksi tiettyjen rahasto toimii jatkossa avaintietoasiakirjoissa pitää kertoa tuotekohtaisesti näistä tuotteista. Ehkäpä pitäisi toimia siten, että huomioidaan esittelijän kompromissitarkistus. Riskiesitys pitää olla selkeä ja ymmärrettävissä olevaa tietoa, mutta Tietenkin värikoodit voivat johtaa harhaan ja liian yksinkertaistettu järjestelmä, joten välttämättä tältä pohjalta riskiarviota ei voida tehdä. Ja tästäpä syystä haluaisin ottaa esille asian, joka liittyy toisenlaiseen riskiin, nimittäin siihen, että kun äh, rahasto voi olla monimutkikas, niin loppujen lopuksi kuluttaja ei hyödy tästä mitään. Eli jäädään tuoton osalta inflaatioasteen alapuolelle. Eli meidän täytyy katsoa tarkkaan, mitkä ovat ne kustannukset, jotka liittyvät rahastoon, minkälaisia muita kustannuksia syntyy, jotka johtavat sitten äh, näihin kokonaiskustannuksiin. Nämä tiedot eivät välttämättä ole aina käytettävissä, joten ehkä voitaisiin toimia siten, että tarvittavat tiedot löytyvät jostain liitteestä tai lisäasiakirjasta. Mitä tulee soveltamisalan laajentamiseen, eli että ei ainoastaan paketoidut tuotteet huomioidaan, vaan että muutkin, niin sen voisin hyväksyä, mutta vain rajoitetusti. Täytyy selvästi ilmoittaa, että myöskin tavalliset säästötilit kuuluvat soveltamisalan piiriin ja talletustakuun pitäisi olla 100 000 euron tasolla. Ja mitä tulee suhteeseen muihin asiakirjoihin, kuten esitteisiin, niin meidän tulisi käyttää tällaista yhteistä järjestelmää. Kyse on myöskin siitä, että me saamme vakaan järjestelmän aikaiseksi. Mutta yksittäinen asiakirja ei välttämättä riitä, sillä me tiedämme, että on olemassa moninaisia rahastoja, ja niihin liittyviä riskejä on erilaisia ja tämä pitäisi tietenkin huomioida sitten tässäkin yhteydessä. Kiitoksia. Good, thank you very much. Um, Mr. Handel, did you want to come in? Ja oliko siellä vielä kommentti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollega Panserati saa varmaankin konferatin kautta kiitokseni välitettyä. Minun mielestäni tämä luo erinomaisen pohjan jatkoneuvotteluille. Jotain yhteistä säveltä on jo löydetty, mutta on olemassa tiettyjä kysymyksiä, joiden suhteen täytyy tehdä vielä hartiavoimitöitä, jotta löydämme sen kultaisen keskitien. Emme ole päässeet vielä yhteisymmärrykseen tästä soveltamisalan laajuudesta. Me olemme sitä mieltä, että direktiivin pitäisi kattaa mahdollisimman lukuisat rahoitusalan tuotteet, jotta investoijat ja kuluttajat todellakin voivat harjoittaa vertailevaa vertailua. Tärkeänä kysymyksenä on myöskin vastuuasiat. Eli täytyy selkeästi ilmoittaa, kuka on vastuussa ja kenellä on todistustaakka. Eli mitä tehdään, mikäli direktiivin määräyksiä ei noudateta. Lisäksi olemme sitä mieltä, että liikkeelle laskijoiden pitää tietää ja varmistaa, että avaintietoasiakirjat ovat selkeitä ja oikein laadittuja. Kuluttajalta ei voida vaatia epäselvien asiakirjojen lukemistaitoa. Lisäksi täytyy katsoa, että järjestelmä ei johda paisuviin kustannuksiin. Ja me tiedämme, että voi olla, alla, voi olla aika lailla vaikeaa hallinnoida laajaa tuotevalikoimaa ja tästä syystä liikkeellä laskijan pitäisi keskittyä omiin, ainoastaan omiin tuotteisiinsa ja ilmoittaa tiedot mahdollisimman selkeästi ja yksioikoisesti. Lisäksi meidän pitäisi olla eräänlainen riskiindikaattorijärjestelmä käytössä. Nykyinen ehdotus on ihan hyvä. Tietenkin kuluttajille voidaan tarjota myöskin lisätietoja tarjolla olevasta tuotteesta. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että riskeistä pitää ilmoittaa sillä tavalla, että kuluttaja todellakin voi vertailla helposti näitä eri tuotteita ja siltä pohjalta tehdä investointipäätöksensä. Mielestäni liikkeelle laskijoilla on tällainen toimintavelvollisuus, sillä kyllä kuluttajat voivat vaatia liikkeelle laskijoilta tietoa, selkeää ymmärrettävää tietoa siitä, että mitä hän on oikeastaan ostamassa tai mitä hänelle tarjotaan, jotta hän voi tehdä sitten valistuneita päätöksiä. Kiitoksia. I'm sympathetic with your perspective. Olen kovin myötämielinen ehdotuksesi kanssa, mutta tiedän kyllä, että kompromissiartiklassa puhutaan lyhyestä ja tiivistä ilmaisusta, joka ei ylitä kolmea sivua ja vain, tässä vainitaanko tässä nyt sisäinen ristiriita. Jos haluan tarkastella kolmea eri tuotetta, niin joudun lukemaan kolme, yhdeksän sivua selostusta. Ja mikään oma asiakirja-aineistoni esimerkiksi koskien tätä kokousta ei ylitä tuota sivumäärää tai edes ole lähellä sitä. Siihen menisi paljon aikaa, kun tällaisen sivumäärän lukisin, mutta eh, esi- kysymyksesi rahoituspalveluita koskien on tietysti merkittävä ja olemme aikaisemminkin näitä asioita käsitelleet, mutta joka tapauksessa kuluttajien suoja kuluttajille tarjottava tieto on meidän sydäntämme lähinnä. Ja se aja, ajatukset, kun, joita esität esimerkiksi korostuksista, ovat hyvinkin asiaan kuuluvia ja komissio tästä jo varmaan, tai komissio varmaankin tästä haluaa sanoa sanansa. Olisiko kukaan halukas vielä kommentoimaan ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille, valmistelijoille. Olemme tyytyväisiä tähän tukeen, jonka valiokunta antaa tarkistuksien tarkastuksia tarkastelemme mielenkiinnolla, ne menevät oikeaan suuntaan. Ensinnäkin tästä soveltamisalasta. Tietenkin tämä on iso kysymys ekonvaliokunnassa. Ja kun me määrittelemme tämän paketin, paketoidun tuotteen soveltamisala, kyse oli nimenomaan näistä kuluttajille monimutkaisista tuotteista – ymmärrämme, että tässä keskustelua syntyy siitä, että laajennettaisiin. Ja näin voidaan järkevästi tehdäkin rajallisesti, mutta jos laajennamme liikaa, niin silloin joudumme tilanteeseen, jossa on hyvin erilaisia tuotteita mukana. Ne eivät enää ole samanlaisia keskenään, mutta meidän, meidän täytyy pitäytyä tietyssä rakenteessa. Me olemme avoimia keskustelulle parlamentin ja neuvoston kanssa, mutta jos laajennetaan liian pitkälle, niin silloin laimennetaan liikaa koko ajatusta. Ja sitten, että tämä pitäisi olla lyhyt tämä niin tässä on tietenkin kokemusta jonkin verran, mutta tässä ennen kuin määrittelemme tarkan sisällön, tietenkin pitää olla kuluttajatestausta hyvin laajalti. Ja sitten kysymys, joka liittyi näihin asiakirjapituuksiin, siinä se pitäisi määritellä kakkostason toimissa ennen kuin olemme hoitaneet asian ESMAn kanssa, on hyvin vaikea määritellä tämän tyyppisiä yksityiskohtia direktiivissä. Tämä pätee myös muihin yksityiskohtiin, joita tulee esiin tarkistuksissa. Me emme välttämättä ole eri mieltä, mutta olemme sitä mieltä, että ne olisi parempi laittaa kakkostason säädöksiin. Ja jos nyt esitämme eh, tällaisia asioita, niin se saattaisi eh, vaikeuttaa yksityistason työskentelyä. Niinpä haluaisimme, että asia hoidetaan yksityiskohtaisemmin kakkostasolla ennemmin kuin ykköstasolla. Meitä tietenkin kiinnostaa se, mikä on tuotteen tarjoajan ja välittäjän rooli eh, tässä Äh, halutaan varmistua, tuottaja haluaa varmistua siitä, että äh, välittäjällä on äh, välineet käytössään ja tässä osittain viitattiin myös siihen, että on tärkeää, että kuluttaja voi puuttua asiaan hyvin yksinkertaisesti. Kuluttajaa ei voi pakottaa hakemaan vastauksia Tietenkin tuotteen valmistajalla tai tuottajalla on vastuunsa, näin sanovat myös muut, mutta siis siinä vaiheessa kun se myydään, se on tärkeää, mutta kun katsomme teidän kanssanne tilannetta, kuluttajan pitäisi yksinkertaisesti puuttua asiaan joko välittäjä tai tuotteen tuottajan osalta. Ja sitten nämä varoitusjärjestelmät, ikään kuin liikennevalot. Tämähän on melko lailla tajanomaista, koska meillä on sellaisia tuotteita, joita on hyvin vaikea, joita on hyvin vaikea yhteenvetona esittää yksinkertaisesti. Ja jonkinnäköiset varoitusjärjestelmät ovat avuksi, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia, jotta emme yli yksinkertaista hyvin monimutkaisia asioita. Liikennevalot tietenkin toimivat, mutta meidän mielestämme näitä yksityiskohtaisia mm, säännöksiä pitäisi kehitellä ESMAn kanssa yhteistyössä. E, siellä saattaa olla direktiivissä aivan yleishuomautuksia siltä osin, mitä pitäisi tehdä, mutta yksityiskohdat pitäisi hioa toisella tasolla. Pääperiaate tulisi direktiivissä, mutta tämä pitää sitten asia hoitaa viranomaisten kanssa yhteistyössä. Tässä siis kommenttini, kiitos. Well, thank you very much for your, your very comprehensive reply, and I think also, I think we... Paljon kiitos hyvin kattavista kommenteista ja arvostamme kovasti sitä, mitä sanoitte kuluttajien suorittamasta testauksesta, niin että saataisiin viesti kuluttajille perille tehokkaasti. Tähänhän me juuri pyrimme. Koferaati, haluatteko kommentoida nyt tässä vaiheessa kuulusta ja kertoa aikataulusta lisää? Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan yksi lyhyt huomautus. Eli aikatauluhan on se, mistä puhuin jo aikaisemmin, eli tässä järjestetään vielä kokous varjoesittelijöiden kanssa ennen kuin äänestys tapahtuu, joka on siis 25. päivä. Ainoa huomautus, jonka tässä haluaisin tehdä, on seuraava. Luonnollisesti vien huomautuksenne, toimitan huomautuksenne edustaja Panseerille sellaisina kuin te ne esititte täällä. Soveltamisala on sellainen kysymys, joka ei ole pelkästään keskeinen, vaan objektiivisesti katsoen myöskin hyvin arkaluontoinen. Ja haluaisin huomauttaa, että jos on totta, että soveltamisalan laajentaminen voi tehdä sen hallinnoinnin hankalaksi, on myöskin totta, että kun soveltamisaja alaa laajennetaan järkevästi, niin kuluttajilla on mahdollisuus verrata toisiinsa suurempaa tuotemäärää ja pystyvät täten arvioimaan erilaisia tuotteita vertailun perusteella ja tällä tavalla kuluttajat ovat tietoisempia tekemästään valinnasta. Ja mielestäni tämä on tärkeää ja sen takia soveltamisalaa on syytä laajentaa. Monissa tapauksissa myöskin aivan viime aikoina kollegani ovat tukeneet tämän kaltaista lähestymistapaa. Kiitoksia teille kaikille vielä ja toimitan täältä terveiset sitten lausunnon laatijalle. So, um, so... Kiitoksia paljon, että tulitte niin tehokkaasti tänne panseeria tuuraamaan, eli näin pääsimme mukavasti, mukavasti eteenpäin. Eli me hyväksymme lausuntomme kompromisseineen 25.4. Ja Ekon valiokunnassa käsittely on luvassa toukokuussa. Aikaahan ei hirveästi ole, mutta kaikki tekevät varmasti kovasti työtä sillä välin. Kiitoksia paljon. Tässä oli tämän aamun kokous ja erityiskiitokset komissiolle, jolta oli edustaja paikalla näiden asioiden käsittelyssä tarjoamassa arvokkaita näkökantojaan. Seuraava kokous järjestetään 24. ja 25. huhtikuuta. Meillä on neljä sessiota alkaen yhdeksältä päättyen kello 18.30. Ja toivottavasti näemme teidät kaikki näkevämme seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia. Kokous päättyy.